So, dear colleagues, welcome back. No niin, arvon kollegat, tervetuloa takaisin. Yhteiskuuleminen AFETin kanssa aiheesta EU-USA-suhteet päättyi juuri äsken ja nyt pääsemme suoraan esityslistan kohtaan kahdeksan. Aiheena EUn ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanne. kauppasuhteista lähinnä kyse. Nyt puhun esittelijän ominaisuudessa. Luonnos, lausuntoluonnos on pöydällä ja se perustuu kolikon molempiin puoliin. Toinen on se, että Yhdysvallat on suurin kauppakumppani sekä viennin osalta että myöskin ylipäätään vaihdon osalta. tuonin osalta se on toiseksi suurin alkuperämaa. Ja meillä on ollut pitkään jo vakaat suhteet ja hyvät suhteet Me olemme pitkään VTOssa toimineet ikään kuin moottorina Ja olemmehan taloussuhteissakin päässeet osittain hienosti eteenpäin sääntelyalan yhteistyösopimuksia on hyväksytty. Viimeisin esimerkki on lääkelaitosten tarkastukset, eli Joten yhteisiä tekijöitä kyllä löytyy. Mutta Trumpin uuden hallinnon myötä on näyttämälle tullut uusia vakavia esteitä. Eli ettei VTO olisi se keskeinen toimija mistä ovat osoituksena alumiini- ja terästullit, joka koskettaa kaikkia VTO-kumppaneita, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, ja ettei vetomustuomioistuimen jäseniä päästy nimittämään, joten tämä koko järjestelmän kruununjalokivi on heikossa kantimissa. Monet kumppanit ovat sitä mieltä, että Trumpin hallinto ei noudata VTO-säännöksiä laisinkaan, vaan yrittää käyttää valtaa eikä politiikkaa. Ja onkin valitettavaa, että Yhdysvallat keskittyy tässä vaiheessa vain ainoastaan tuotteilla käyttävään kauppaan. Ja että käytetään erilaisia tulleja, mutta noin keskimäärin me olemme siinä tilanteessa, että meillä tullit ovat noin vajaan prosentin luokkaa korkeammat kuin Yhdysvalloissa. Ajoneuvojen osalta tilanne on sellainen, että EU-ssa 10 prosenttia, Yhdysvalloissa 2,5 prosenttia, mutta kokonaiskuvahan on käytännössä sellainen, että myytyjen ajoneuvojen osalta suurimman ajoneuvoluokan osalta, eli pikapien osalta, lava osalta 25 prosentin tuli. Näistä voidaan tietenkin keskustella, mutta kaiken kaikkiaan eroavaisuudet eivät ole niin suuria tulien osalta. Mutta palveluiden osalta suhteet ovat erinomaisella tasolla. Ylijäämä on suuri. Palveluiden osalta paljon rahaa tulee patenteista ja lisensseistä, joten kokonaiskuva on suurempi, mutta nykyhallinto keskittyy vain ainoastaan tavaroiden kauppaan. Tämä tarkoittaa sitä, että loppupeleissä meidän on löydettävä jokin keino, minkä avulla voitaisiin taas päästä yhteistyön tielle. Se edellyttää keskusteluja asianomaisten ryhmien kanssa Yhdysvalloissa – meidän on löydettävä yhteinen kauppapoliittinen lähestymistapa sekä kahdenkeskisessä kaupankäynnissä että myöskin laajemmin globaalisti. BTO kaipaa uudistuksia. Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin keskustella juuri siitä, että minkälaisia uudistuksia pitäisi ensi alkuun lähteä tavoittelemaan. Ja tietenkin voisimme keskustella myöskin kahdenkeskisistä kauppapoliittisista asioista ja siitä, miten suhtaudumme kolmansiin maihin teollisen tekijänoikeuksien osalta tai miten puututaan tähän terästuotannon ylikapasiteettiin. Tältä osin tekstissäkin sanon suoraan, että haluamme vaalittavan kumppanuutta, emmekä hätiköiden neuvottele yhtään mistään. Pitää olla sanomattakin selvää, että alumiini- ja terästullit eivät ole VTO-säännösten mukaisia, joten niitä emme voi hyväksyä. Eli kolikolla on kaksi puolta ja meidän pitää pyrkiä ratkaisemaan nämä edessä olevat ongelmat. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro siirtyy varjoesittelijöille. Ensimmäisenä EPP-riveistä alun alkaen kollega Roholt, mutta hän ei päässyt paikalle, joten kollega Pavaks hänen puolesta. Olkaapa hyvä. Um, first of all, best Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, parhaat terveiset Kurilibelle. Ja sitten muutama tai häneltä pikemminkin. Ja sitten äh, kerro mitä, minkälaisia viestejä hänellä on tälle, asiak- äh, tälle valiokunnalle. Ensinnäkin hän haluaa kiittää teitä henkilökohtaisesta sitoumuksestanne kauppasuhteisiin EUn ja USAn välillä. EPPn <clears throat> mielestä lausunnon tulisi olla tasapainoinen. On korostettava sitä, että olemme aina avoimia parantamaan äh, EU-USA-suhteita. Meidän täytyy tarkastella viimeaikaisia kehityskulkuja ja valmistautua tulevaisuuteen on kuitenkin erittäin tärkeää, että meillä on pitkän tähtäyksen näköala. <clears throat> USAhan tulee olemaan erittäin tärkeä liittolainen meille kauppakumppanina ja muillakin politiikan aloilla. Ja VTO erityisesti edellyttää vahvaa USAan mukana oleva, jotta se voi olla toimiva ja tehokas. Konkreettisemmin meidän täytyy toimia sen puolesta, että jännitteitä EUn ja USAn välillä voidaan lieventää teräksen ja alumiinin alalla. Ja meidän täytyy pyrkiä samaan aikaan lähemmät ja syvemmät kauppasuhteet amerikkalaisten liittolaistemme kanssa. Well, thank you, Chairman. Kollega Emma McClarkin. Um, Kiitos, haluaisin aloittaa kiittämällä teitä lausuntoluonnoksesta ja ECR-ryhmä <clears throat> e voi on se mitä, että voidaan katsoa pitemmälle kuin sen tilanteen, se tilanne, mikä meillä on vietoissa, katsoa, mitä voitaisiin näitä kahdenvälisissä suhteissa eteenpäin. Niin ICR on aina ollut val- suuri tukia, mitä tulee tällaisiin yhteyksiin ja globaaliin kauppaan. Ja meidän talouksellinen kaupan suuruus osoittaa, että on toiveita ja potentiaalia kahdenvälisellä kauppasopimuksella tulevaisuudessa, nimetäänpä sitä TTIP tai joksikin muuksi, Tietysti viimeisimmät kehitykset maailmanlaajuisessa kaupassa Yhdysvaltain osalta ja se, mitä on tapahtunut teräs- ja alumiini tulleille on jättänyt meidät hyvin epäileviksi. Olemme epäileviä siinä, miten teemme työtä Yhdysvaltojen kanssa, mitä tulee siinä, että löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin, mutta meidän täytyy käyttää tilaisuutta ajatella sitä, missä meillä on yhteinen lähestymistapa ja missä me voimme saada aikaan yhdestä enemmän edistystä. Se ei merkitse sitä, että me neuvottelisimme uhanalaisena tai niin, että meihin on ase kohdistettu, mutta voimme miettiä, miten voimme auttaa talouksemme, mutta myös globaalia kaupan arkkitehtuuria. Monia kysymyksiä, joita voimme yhdessä katsoa, toimia, jotka vetivät tulleihin, investointeihin, omaisuusokauksiin ja niin edelleen. Mutta meidän täytyy myös katsoa tämän lausunnon puiteissa kysymyksiä, jotka koskevat PK-yrityksiä. Me aina keskitymme suuriin yrityksiin. Meidän pitää minusta myös keskittyä ei pelkästään esteisiin, joita eurooppalaiset yritykset kohtavat Yhdysvalloissa, vaan myös päinvastoin ja korostaa niitä kysymyksiä, jotka koskettavat niitä ennen kaikkea sähköisen kaupan osalta. Joten tämä on eräs asia, jota kenties voitaisiin myös korostaa tietysti tilapäinen poikkeus eh, teräs- ja alumiinitulleista Yhdysvalloissa on asia, josta kuulemme hyvin erilaisia kehityksiä. Eh, ja ajatellen, että meillä kummallakin on yhteinen ongelma eh, teräksen liikakapasiteetissa ja meidän pitää tehdä Amerikan kanssa työtä, jotta voimme löytää ratkaisun, jolla saadaan ratkaistua tämä kansainvälinen ongelma ja välttää kärjistymistä. Tarvitsemme vuoropuhelua. Tietysti VTO-kiista on tällä hetkellä erittäin tärkeää ja se on katettu hyvin tässä lausuntoluonnoksessa. Ja se on huomattava haaste, jonka me olemme kohtaamassa ja meidän pitää löytää kanta yhdessä. Me emme löydä sitä tulosta ilman Yhdysvaltoja. Meidän pitää tehdä työtä heidän kanssaan ja olen iloinen siitä, että on viimeinkin nimittäneet lähettilään VTOhon ja toivon, että keskustelut hänen kanssaan voivat alkaa. Me siis lisäämme tähän vielä jotakin tarkistuksia, mutta tämä lausunto korostaa eh, pääkysymyksiä. Tätä voitaisiin jonkun vahvistaa, mutta odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä teidän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Not for... Paljon kiitoksia. Sitten kollega Saake Alden puolelta. Brief because a lot has been said, but... Puhun lyhyesti, koska paljon on jo sanottu. <clears throat> mutta tämä lausunto antaa meille mahdollisuuden ilmaista kantamme valiokuntana avainasioista. Koko tämä tariffeihin, tariffisääntöihin perustuva haaste, joka meillä tällä hetkellä on USA kanssa, tulisi mainita. Ja viittaan siihen, mitä Emma sanoi. Nyt meillä on mahdollisuus kertoa, millaisissa oloissa voimme nähdä lisää keskusteluiden tapahtuvan. TTIP-keskusteluthan e ovat tällä hetkellä jäissä. Emme tietenkään halua neuvotella paineen alla – mutta voisimme muuten vähän pohdiskella sitä, mitä, miten, missä ja milloin keskustella. Meidän täytyy myös puhua sanktioiden ää, äh, ekstraterritoriaalisesta ulottuvuudesta ja tästähän on USA kanssa taitettu peistä. Ja tietysti meidän täytyy pitää kiinni EUn yhtenäisyydestä, koska ehkäpä se maa, jonka te tunnette äh, paremmin, on tässä äh, vähän sooloillut <clears throat> USAn kanssa, eikä tällainen fragmentoituminen ole hyvä asia, kun meidän täytyy olla yhtenä rintamana USAn kanssa. Joten meillä on hyvä perusta yhteistyöhön näillä avainalueilla ja varmasti voimme laatia hyvän lausunnon AFET-mietintöön. Emme tietenkään halua nuijia USAta vaan meidän täytyy muotoilla oma näkemyksemme siitä, millaisiksi haluamme nähdä transatlanttiset suhteet. Niiden täytyy perustua säännöille ja periaatteille. Monet amerikkalaiset lienevät yhtä mieltä kanssamme, mutta he eivät valitettavasti ole vallassa valkoisessa talossa tällä hetkellä. Um, Paljon kiitoksia. Kollega Jadot vihreiden puolelta ei ole täällä, mutta Helmut Scholz kuen nimissä, olkapa hyvä. Kiitoksia. Niin yhteinen AFET-valiokunnan kanssa järjestetty kuulemistilaisuus näistä hankalista transatlanttisista suhteista juuri päättyi ja minusta tuntuu, että tilanteen vakavuus ja haasteen suuruus, sitä emme ole vielä tajunneet. Mitä tähän lausuntoluunnokseen tulee, niin se on pitkälti samanlainen kuin intavaliokunnan kanta, varsinkin kohta yksi, jos kyse ei olisi Yhdysvalloista, vaan jostain toisesta maasta, ja se olisi heikommissa asemassa kuin, Yhdys, tai kuin EU, niin käyttäisimmekö samaa mittaria, joten on ihan hyvä, että otetaan huomioon se, että EUn suorin vientimarkkina-alue on Yhdysvallat ja myöskin EUn tuonnin toiseksi suurin alkuperämaa. Nämä ovat taloudellisia faktoja, jotka vaikuttavat sekä suuriin että pieniin yrityksiin. Ja tämä on melkoinen haaste näille yrityksille, miten tähän suhtaudumme. Ja toisaalta lausunnolla on todettava, että kauppajärjestelmän on oltava myöskin sääntöihin perustuva ja meidän on tehtävä voitavamme, jotta VTOssa monenvälinen järjestelmä säilyisi, näin varovasti ilmaisten. Mielenkiintoisena pidän sitä, että lausunnossa viitataan siihen, että me voimme kehittää myöskin tuomioistujärjestelmää ja paikkojen jakoa myöskin toisella tavalla, jotta järjestelmän toimivuus voidaan taata. Mitä meidän yhteistyöhömme tulee ja sen jatkoon, niin kannattaa ehkä todeta, ettei meidän kannata keskustella monenvälisen kauppajärjestelmän kehittämistä vain ainoastaan Yhdysvaltojen kanssa, vaan Yhdysvaltojen ja muiden kanssa. Meidän on pyrittävä kehittämään järjestelmää, sillä vain ainoastaan yhdessä kaikkien VTO-jäsenvaltioiden kanssa voimme onnistua säilyttämään VTOn rakenteet. Ei ikään kuin itsearvona, vaan että me voimme tarttua näihin globaaleihin kauppapoliittisiin haasteisiin ja siihen Yhdysvallat ei ole valmis. Ja tästäpä syystä meidän tulisi Yhdysvaltojen kanssa keskustella näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Schön. Paljon kiitoksia. EF FDDn puolesta edustaja Begin, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten monet kollegat ovat jo kiinni niin suhteet USAhan ovat nyt sellaisessa tilanteessa, että koskaan ei ole ollut näin suurta syytä huoleen. Esimerkiksi siis paitsi että teräs- ja alumiiniteollisuus huolettaa meitä, niin on monia muitakin aloja, joihin se vaikuttaa. Meitä tietenkin huolettavat myös ne yritykset, EUn yritykset, joilla on liiketoimintaa Iranin kanssa. On muistettava, että tämä ei ainoastaan tee hallaa EUlle, vaan laittaa myös jäsenvaltiot tavallaan vastakkain lausuntoluonnos kuvaa oikeastaan aika hyvin tämän, tätä tilannetta, jossa olemme, ja minä olen samaa mieltä sen kanssa. Meidän tulisi toimia niin, että USA pitäisi kiinni niistä vähäisistä määrästä sääntöjä, jotka vto piirissä meitä kaikkia sitovat. Haluaisin myös korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että pidämme kiinni Euroopan yhtenäisyydestä, koska muuten äh, tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti äh, jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin. Ää, äh, USA on tietysti ää, kauppakumppani siinä, missä kuka tahansa muukin. ja USAn täytyy täytyy ymmärtää, että jos se haluaa olla meidän ensisijainen kauppakumppanimme, niin mekin haluamme olla sen. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Reding, olkaa hyvä. Thank you for everything. Kiitos kaikesta, mitä tähän mennessä on sanottu, herra puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Olemme yhtä mieltä siitä, että parannusta tarvitaan, mutta millä tavalla ja kuinka saavuttaa se? Ei varmastikaan niin, että on jäsenvaltioita, jotka yksittäin käyvät hakemassa etuja. Vain Eurooppa kokonaisuudessaan voi toimia. Eikä varmastikaan niin, että neuvotellaan paineenalaisena, koska silloin voi vain hävitä. Minusta meidän täytyy osoittaa voimaa. Meidän pitää antaa voimakkaita vastauksia ja kenties vastatoimia, vaikka me haluaisi niitä toteuttaakaan. Mutta meidän pitää olla tiukkoja, koska jos emme ole tiukkoja, meitä ei ymmärretä, meidät nähdään heikkoina valitettavasti. Ja minusta meidän tulisi Yhdysvaltojen vaalien jälkeen vahvistaa vuoropuhelua kongressin kanssa, koska vain sitä kautta me voimme saada sitä, mitä kaikki täällä haluavat, nimittäin parantaa suhteita. Minusta meidän täytyisi tehdä sitä työtä, mitä varten meidät tänne on valittu, ja tällä tasolla me minun mielestäni voimme puuttua tilanteeseen. Mutta meidän pitäisi myös arvostella jäsenvaltioita silloin, kun ne tekevät Euroopasta heikomman sillä tavalla, miten ne itse pyrkivät saamaan etuja itselleen. Jäsenvaltiot kaikki pettävät itsensä, koska vain Eurooppa yhdessä voi voittaa. Kiitoksia seuraan edustaja Dartmouth. Is a bit confusing. Niin, tämä on tietysti vähän hämmentävää äh, iästäni huolimatta. No, valitettavasti äh, varsinainen äh, lausunnonlaatija ei ole paikalla, koska haluan kiittää häntä. Olisin halunnut kiittää häntä äh, tuosta kuulemistilaisuudesta, joka pidettiin äh, toisessa salissa. No USA-suhteesta sanon, että aina ei voi valita edes oman maansa valtion päämiestä, puhumattakaan jonkun muun maan valtion päämiestä. Eli ne helpot äh, argumentit, joita täällä heitellään niin eivät oikeastaan johda mihinkään. Ne eivät kuulu ö, tällaisen valiokunnan valittujen, vaaleilla valittujen henkilöiden suuhun. En tuskin koko elämäni aikana itse saa sellaista valtionpäämiestä, jonka itse haluaisin. On tärkeää ymmärtää, ja muuten onnittelen puheenjohtajaa ö, hyvästä lausunnosta, mutta konteksti jää tavallaan unholaan. Konteksti on se, että USA on 145 miljardin dollarin kauppavaje. Jos otetaan huomioon 55 miljardin ylijäämä palveluissa, jota ei muuten oteta edes huomioon kauppasopimuksiin, ja niillähän ei ole tariffejakaan, vaikka joku ehkä jonkun löytääkin, niin tosiasia on se, että tämä on se konteksti, jossa tätä dialogia EUn ja USA-presidentin ja hänen edustajiensa kanssa käydään. Minä luen Financial Timesia, vaikka se onkin ihan eri mieltä kanssani kaikesta, mikä mielestäni on tärkeää, niin siellä on Wolfgang Monker-niminen saksalainen kommentaattori, joka aina julkaisee maanantaisin, hän on toistamiseen ja sanonut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan selkeästi. Eh, hän on esittänyt kantoja, jotka perustuvat faktoihin. Eh, hän on sanonut, että eh, Saksalla on aivan liian suuri viennin ylijäämä. Se on aivan liian suuri EUlle se on aivan liian suuri koko maailman terveydelle ja se on jopa Saksan taloudelle liian suuri. Minä olen erittäin saksamyönteinen henkilö, mutta jos jotain nyt voin sanoa, äh, äh, niin sen, että tämä asia täytyy ottaa huomioon näissä keskusteluissa. Ja tekisin nyt pyynnön puheenjohtajallemme, että ottaa sitten nämä perusfaktat huomioon? Toisitte ne esiin tai mainitsisitte ne jotenkin. Muutenhan tämä teksti on hyvin äh, valistunut ja hyvä. Mr. Morel. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Morel. Merci, monsieur le président. Je sais... Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, voiko tähän lausuntoon sisällyttää Saksan talouteen liittyviä detaljeja. Mutta minä olen siis sitä mieltä, että äh, olemme täysin samaa mieltä tämän lausunnon sisällön kanssa. Siinä kuvataan transatlanttisten suhteidemme realiteetteja ja siinä kuvataan myös niitä äh, vakavia ongelmia, äh, joita mm, on ilmennyt. Kukaan nyt ei tietysti voi kiistää sitä, että Trump on USAn mm, presidentti, mutta se, että tässä tavallaan vedetään mattoa VTOn alta ja niin edespäin, niin huolettaa meitä. Ja te olette aivan oikein korostaneet sitä, että Trumpin täytyy olla oman valtansa arvoinen sen tehtäviensä tasolla. Ja meidänkin täytyy tehdä niin. Ja meidän täytyy käyttää myös sitä valtaa, joka meillä on. Eli Tässähän voidaan puhua jostain lait T-tipistä tai jostain, voidaan muutenkin puhua lieven, lievin sanakääntein, mutta kyllä minusta meidän täytyy olla lujina. Meidän täytyy luottaa omaan voimaamme, Euroopan voimaan. Muistaakseni Reding sanoi, että ennen kaikkea täytyy välttää sellaista tilannetta, jossa USA järjestää tällaisia kahden välisiä kokouksia, joissa me emme sitten olekaan yhtenäisiä. Minusta Euroopan parlamentilla täytyy olla, parlamentilla on aivan omintakeinen roolinsa tässä keskustelussa. Kyllä toimielimillä on omat rajoituksensa, mutta me voimme me, meidän täytyy vahvistaa ja luottaa siihen, että meillä on valtaa ja voimaa täällä Euroopassa ja meidän täytyy suhtautua siihen luottavaisesti. Paljon kiitoksia komission puolesta tuttu ja turvallinen kumppani, kollega Uven pääosasto Tradeista, olkaapa hyvä. Have no comment on the... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään huomautettavaa lausutuluonnoksesta. Kiitoksia. Is this yet a good or uh, a bad? onko tämä minun näkökulmasta niin katsottuna hyvä vai huono uutinen? Hyvä uutinen. For, for the... Paljon kuultiin. Rajoittavia tekijöitä oli kaksi lausuntoluonnosta laadittaessa. Yksi liittyy lyöntimäärään ja toinen liittyy aikataulutukseen. ei voi olla varma, että kun jotain pistää paperille, että onko se enää relevanttia heti seuraavana päivänä. Ja olin tyytyväinen, kun laadin tätä tekstiä ja huomasin, että oikeastaan puolemme yhteen hiileen. Niin kuin täällä sanottiin, meidän tulee mainita, että meidän täytyy toimia yhtenä rintamana eikä lähteä sooloilemaan suhteessa Yhdysvaltoihin. Eli selkeä unionin strategia pitää olla olemassa myöskin globaalisti katsottuna. Oikein paljon kiitoksia myöskin muista huomioista. Yhdysvaltojen toimien ulkoiset vaikutukset, pk-yritysten rooli, tulevat suhteet, joihin voitaisiin päästä. Ja sitten vasta, mahdolliset vastatoimenpiteet. Eli paljon parannettavaa toki löytyy ja olen valmis perehtymään tarkistuksiin. Itsekin tulen sellaisen laatimaan ja uskon, että toimiva kompromissi ja vahva teksti AFETin mietintöön voidaan saada aikaiseksi. Tarkistusten jättöaika on 22. päivä kello 18. Kiitoksia. Näin pääsemme esityslistan kohtaan yhdeksän. Globalisaation hallinta, kauppaa koskevat näkökohdat. Tällä reagoidaan komission tiedonantoon, että myöskin uusiin tekijöihin nykytilanne huomioiden. Esittelijä Joachim Schuster saakin saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen Kiitos Bernd. Uskon, että kun tämä pohdintapaperi ilmestyi, ei ollut vielä selvää, mikä strateginen muutos siinä nousi esille. Nimittäin se nousi esille toukokuussa 17. Silloin Trump kyllä oli valittu presidentiksi, mutta ei ollut vielä niin selvää, mitä kaikkea tulisi tapahtumaan. Siis, että koko kaupan järjestelmä asennettaisiin kyseenalaiseksi, että me puhuisimme kauppasodista – ja tällaisista mahdollisuuksista ja uskon, että äh, tämä virtaus, joka tämän takana on, ei mitenkään rajoitu pelkästään Trumpiin siinä mielessä, että jos häntä nyt jossakin vaiheessa valitaan uudestaan, niin maailma on sitten taas järjestyksessä. Ei, kysymys on paljon syvemmistä tekijöistä. Ja juuri tätä käsittelee tämä pohdintapaperi, jonka liittyy globaalistuminen sen hallitsemiseen. Ja siksi minusta tämä paperi on hyvä. On hyvä, että, että se on ilmestynyt ja meidän tehtävämme on pyrkiä löytämään strateginen vastaus näihin haasteisiin. Minä tulen mietinnössäkin esittämään sen, että kysymys on kolmesta keskeisestä vaatimuksesta, jotka, haasteista, jotka minun mielestäni ovat sellaisia, että niillä on vaikutuksia. Ensinnäkin se, että globaalistumisen edut ovat hyvin erilaisia eri väestöryhmien niille alueiden keskellä. Meillä on eriarvoisuutta, joka on jo johtanut poliittisiin reaktioihin monissa yhteyksissä. Se on varmasti yksi asia, jonka Trump jota Trump on pyrkinyt myöskin ottamaan esille omassa politiikassaan, niin sitten tapahtunut myöskin painoarvon muutoksia maailman politiikassa. Ensinnäkin se, että Itä-Aasian valtiot ovat saaneet lisää merkitystä, ennen kaikkea Kiina, ja jotka yhä enemmän toimivat siihen suuntaan, että tämä taloudellinen merkityksen kasvaminen merkitsee myös poliittisen merkityksen kasvamista ja suhteellista merkityksen menetystä, joka tapahtuu Euroopalle ja Pohjois-Amerikalle. Tämäkin on trendi, joka tulee edelleen kärjistymään. Samanaikaisesti kolmantena toisen maailmansodan jälkeen rakennettu maailman talouden järjestelmä, joka, jossa VTO on keskuksena, se ei pysty reagoimaan näihin muutoksiin enää asianmukaisesti niin, että se heijastelisi eri valtioiden intressejä, joten meillä on sellainen tilanne, jossa on lisääntyvää protektionismia ja yhä enemmän suuria vaikeuksia saada aikaan menestyksekkäitä neuvottelukierroksia kaupan osalta, maailmankaupan osalta. Euroopan kannalta, jos ajatellaan näitä kolmea asiaa, niin nämä ovat näkyvissä tulevina vuosinakin. Niillä on suurta merkitystä Euroopalle, mikä on esitetty myös tässä pohdintapaperissa, mikä merkitsee sitä, että täytyy kehittää kattavia vastauksia, mutta tässä on myöskin tarvetta paradigman muutokseen, joka myös näkyy paperista ja myös kaupan paperista, jonka nimenä oli siis vuodelta 2000 15, siis joka oli tämä arvoihin perustuva kauppa, eli kestävyyden tavoitteet, jotka YK on asettanut, se on myöskin ilmasto, tavoitteet on otettava kaiken politiikan suuntaviivoiksi ja myöskin, ottaa, myöskin rakentaa kauppapolitiikkaa tämän pohjalta. Mutta kysymys on siis siitä, että täytyy olla strateginen vastaus uusiin, kaikkiin ajankohtaisiin haasteisiin maailmassa – ja ennen kaikkea kahdella alueella. Toisaalta pitää nähdä, että meidän pitää vahvistaa itseämme sisäänpäin. Tämän tulisi heijastua asianmukaisesti mietinnöstä. Meidän pitäisi sisämarkkinoitamme ja rahaliittoamme vahvistaa. Samanaikaisesti meidän pitäisi vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyämme, mikä merkitsee digitaalistumisen eteenviemistä – samoin myöskin taloutemme energiaperustan rakentamista niin, että on myöskin suojavälineitä, joita varmasti tarvitaan, esimerkiksi kaupan suojavälineitä, mutta mehän juuri keskustelemme myöskin investointien tarkastelusta. Ja tärkeää on myös se, että meidän rakenteelliset sopeuttamistoimemme ovat sellaisia, että otetaan huomioon heikommassa asemassa olevat alueet ja väestöryhmät. Samaan tarvitaan voimakasta vastausta ulospäin. Toisaalta se merkitsee sitä, että meidän pitää korostaa moninkeskisyyttä, sillä aina kun löydetään moninkeskisiä ratkaisuja, se on hyvä asia. Samaan aikaan kuitenkin on offensiivisesti puututtava siihen, että me pyrimme yhtä intensiivisesti edelleenkin viemään eteenpäin alueellisia tai kahdenvälisiä ratkaisuja, koska tätä kautta on kysymys siitä, että jatketaan sillä tiellä, joka meillä on, että haluamme oikeudenmukaista ja kestävää kauppaa, joka on yhteydessä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ottaa ne keskipisteeseen. Ja tässäkin meillä voisi olla, pitäisi olla uusia ponnisteluja keskipitkällä aikavälillä, joita tarvitaan verrattuna myöskin niihin toimenpiteisiin, joita tähän mennessä on jo tehty. Lämidälhem olevat suuremmat alueet pitää ottaa huomioon, ei pelkästään poliittisista syistä ja muuttovirtojen vuoksi. Me tarvitsemme kehitysperspektiiviä, jota voidaan tukea investoinneilla ja kaupalla, siis Afrikan valtioiden kehittämisen osalta, mutta uskoakseni on myös hyvin paljon järkeä pohtia myöskin itään suuntautuvaa politiikkaa mukaan luettuna yritys saada voimakkaampaa yhteistyötä Euraasian talousunionin kanssa. Tämä olisi siis tällainen kokonaistakinen vastaus näihin haasteisiin, joita pitäisi kehitellä. Ja sitä tämä heijastelee tämä pohdintapaperi, että juuri tähän suuntaan meneviä ajatuksia olisi pohtia. Toisaalta siis komission paperit tarjoaa hyviä lähtökohtia, toisaalta – Siinä myös on olennaisia kohtia, joissa sanoisin, että meidän pitäisi mennä pitemmälle ja meidän pitäisi korostaa tiettyjä osia. Olisin iloinen siitä, jos me voisimme käydä tästä strategisen keskustelun, koska uskon, tämä on minun näkemykseni, että nykyinen kehitys maailmassa osoittaa sen, että me olemme nyt todella perustavanlaatuisten suuntavalintojen välillä paljon perusteellisempia kuin olemme pitkään kuvitelleetkaan. Paljon kiitoksia. Nyt varjoesittelijöiden puheenvuoroihin kollega Andre Kiene EPP-riveistä. Olkaa hyvä. Colleagues. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvon kollegat, jonain päivänä heräätte ja huomaatte, että globalisaatio tuo riskejä. Mitä tulee kauppakiistoihin se johti melkoisiin vastareaktioihin ja komission toukokuinen asiakirja koskien globalisaation haasteisiin tar- tarttumista käsitteli juuri sitä, että miten tulisi globalisaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin tarttua. Mutta komissio havaitsi, että globalisaatio pitää olla reilumpaa, eli sillä pitää olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia näihin haasteisiin täytyy tarttua, joten nyt on korkea aika, että globalisaation hyötyä jaetaan suuremmalle porukalle. Meidän täytyy käydä kauppaa ihmisten hyväksi ja noudattaa sääntöjä, jottei palkalla kilpailun sorruta sosiaalista polkumyyntiä ja sosiaalista syrjintää ei harjoitettaisiin. Ja yritysten on jouduttava edes vastuuseen, mikäli sääntöjä ei noudateta ja verotusta kierretään. Kun unionin yritykset tekevät unionin rajojen ulkopuolella kaupaa, niin heillä on oma vastuunsa, mutta he kiertävät tätä vastuuta jakeluketjun kautta. Meidän täytyy varmistaa, että poliitikot valvovat myöskin globalisaation mukana tuomia vaikutuksia. Kauppa on vain ja nostaan yksi osa globalisaatio kokonaisuutta. Ihmiset seuraavat Euroviisuja Lissabonissa ja MM-kisoja UEFA äh, Euroopan mestaruuskilpailuja, joten kyse on verkottuneesta laajasta maailmasta. Mitä tulee tuotantomaailmaan, niin automaattisaatio saattaa tuoda mukanaan ongelmia, mutta automaattisaatio ei ole toimiva vastaus globalisaation mukana tuomiin haasteisiin. Rajojen sulkeminen, protektionismi vaikuttavat dominolailla kaikkiin kuluttajiin jakelijoihin ja tuottajiin, joten sopimukset antavat mahdollisuuden yrityksille säilyä kilpailukykyisinä ja näin voimme myöskin vaikuttaa globalisaatioon siten, että sitä on hyötyä kaikille. Kauppasopimukset pitävät velvo- sisällään velvoitteita, jotka sitovat molempia osapuolia, muun muassa työ, lainsäädännön ja ympäristöstandardien osalta – näin voidaan saada todellisia uudistuksia aikaiseksi ja ulkomaan hallinnot joutuvat luopumaan polkumyynnistä. Kilpailukyvyn säilyttäminen on yksi tekijä globalisaation tarttumisessa, varsinkin kun huomioidaan, että kolmannes EU-maiden bekotesta syntyy juuri kaupankäynnin kautta. Globalisaatio tuo muutoksia mukana, mutta meidän ei tulisi pelätä sitä. Meillä on olemassa välineitä globalisaation tarttumiseksi, mutta meidän täytyy käyttää näitä välineitä vain oikealla tavalla. Unionin toimielimet ovat tunnustaneet, että on olemassa ongelmia, joihin täytyy tarttua välittömästi. Ja meidän täytyy yksissä tuumin toimia näihin. Ja kansanpuolue mielenkiinnolla tulee jatkamaan yhteistyötä tämän asiakirjan työstämisen tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia Emma McClarkin ECRn puolelta. The commission's paper on honesty. ECR on tyytyväinen tähän asiakirjaan on monista asioista yhtä mieltä niin huolenaiheesta kuin tavoitteestakin. On selvää, että globalisaatio ja teknologinen edistys ovat luoneet lukuisia mahdollisuuksia yrityksille ja yksilöille. Ja mm, talous on nyt globaalia. Myös mittakaava edut ovat globaaleja arvoketjut ovat ketjuntuneempia globaalisti, ja tämä mahdollistaa uudenlaista kauppaa, kauppavaihtoa ja luo koko joukon mahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksien myötä tulee myös haasteita. Ja meidän täytyy varmistaa se, että olemme valmiit kohtaamaan nämä haasteet. Myös suuren, suuren yleisön mielipiteeseen liittyvää liittyvät asiat ovat haaste. Monet ihmiset syyttävät globalisaatiota työpaikkojen menettämisestä ja niin edespäin. Meidän täytyy vakuuttaa ihmiset siitä, että kansainvälinen kauppa on hyväksi ja tulee auttamaan ihmisiä pääsemään köyhyyden ikeestä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kauppaan liittyy riittävät puolustusmekanismit ja neuvottelut ovat avoimia meidän täytyy toimia niin, että sääntö, sääntöihin ja hallintoon liittyvä taakka vähenee. On tietysti pidettävä huoli siitä, että kaupassa keskitytään myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja enemmän kuin koskaan meidän täytyy nyt katsoa eteenpäin, suhtautua myönteisesti uuden teknologian tuomiin etuihin, digitaalitalouteen ja niin edespäin, miten ne voivat vaikuttaa myönteisesti talouksiimme. Toivottavasti meidän ryhmämme muutosehdotukset voidaan ottaa huomioon. Paljon kiitoksia. Sitten vihreiden puolelta Heidi Hautala. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle. Minusta tämä komission asiakirja, joka käsittelee globalistumisen valjastamista kaupan näkökantojen osalta, on erittäin mielenkiintoinen, koska siinä on tämä kauppaa kaikille lähestymistä, mutta pääkysymys kuitenkin on, miten panna toimeen kaikki nämä arvokkaat ajatukset, jotka tekisivät globaalistumisesta hyväksyttävämpää ihmisille ja mikä myös auttaisi siinä, että planeetasta tehtäisiin kestävämpi paikka. Mutta minusta pääkysymys on, miten Euroopan unionilla voi olla globaali sääntöjen tekijän rooli sen sijaan, että siitä tulisi globaalisti se, joka joutuu vain noudattamaan muiden tekemiä sääntöjä. totta kai kansainvälinen tilanne on hyvin haastava Ottaisin esille pari esimerkkiä. Yleinen tietosuoja-asetus esimerkiksi on esimerkki siitä, että kenties Euroopan unioni on tulossa sääntöjen tekijäksi globaalilla tasolla, mikä on asia, joka meidän on hyvä pitää mielessä, mutta on olemassa potentiaalia, siis jota me emme käytä täysin. Toinen esimerkki on se, että Euroopan unioni vuosien ajan on ollut eturintamassa ilmastopolitiikassa – se teki Pariisin sopimuksesta sellaisen kuin se on, ja meidän on varmistettava, että kaikki nämä saavutukset täysin heijastuvat meidän kauppapolitiikastamme. Joten todellakin kysymys kuuluu, miten komissio pyrkii nytten, nyt saamaan käytännössä tuloksia niistä ajatuksista, jotka se esittää tässä asiakirjassa. Miten esimerkiksi komissio ottaa esille ihmisoikeudet eturintamassa, koska todellisuudessa emme ole nähneet mitään suurta muutosta. Ja mitä sitten tulee lukuihin, jotka koskevat kestävää kehitystä ja kauppasopimuksia, pelkään pahoin, että komissio katsoo, että keskustelu tällaisten lukujen toteutettavuudesta on keskustelu, joka on päättynyt. Ei, minusta se on virhe. Meidän pitää jatkaa keskustelua tästä edelleen. Ja minusta niin meillä oli hyvä esimerkki keskustelusta, jota pitäisi jatkaa tänä aamuna, kun me keskustelimme EUn ja Meksikon sopimuksen välisen, välisen sopimuksen nykyaikaistamisesta, joka minusta uhkaa muuttua tyhjäksi lupaukseksi eh, kestävästä kehityksestä. Totta kai on saavutuksia, mutta kaupan suojatoimet ovat esimerkiksi yksi ratkaisu ja vastaus, jota täytyy edelleen tukea – ja kiitos Euroopan parlamentin ja kenties myyn jossakin määrin jopa vihreän ansiosta hyvin huomattava innovatiivinen askel, jossa on otettu huomioon sosiaalisia ja ympäristönäkökantoja, jotka liittyvät polkumyynnin vastaisiin toimiin, on, on otettu esille. Ja voisimme pyytää kysyä komissiota, kysyä komissiolta, miten se kehittää edelleen tällaisia menetelmiä ja mikä on aikalinja tältä osin. Thanks a lot for... Paljon kiitoksia Guen puolelta uudemman kerran edustaja Scholz. Yes, but I would like that Anne-Marie... Toivoisin, että Anne-Marie puhuu ennen minua. If you don't mind. Niin, jos puheenjohtajalle sopii. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, myönnettäköön, että totuttuun tapaan komissio ei vain esitä kommentteja globalisaation hyvistä asioista, vaan myöskin negatiivista asioista. Ne oikeastaan jätetään kuitenkin vähäiseen arvoon. Puhutaan globalisaatiosta ja kauppapolitiikasta ja että näistä on hyöty vain ainoastaan suurille yrityksille. Ihmiset, ympäristö ja eläimet tästä kärsivät, sitä eivät sano. Solidaarisuus kärsii ja kestävyystavoitteet jäävät kyllä sivuraiteille. Ja demokratia liittyen voidaan sanoa, että kaikista asioista neuvotellaan suljettujen ovien takana ja kansalliset parlamentit eivät voi sanoa juuta eikä jaata. Ja monikansalliset yritykset ovat eturivissä päättämässä säännöistä ilman, että kansanedustajalaitokset ovat saaneet sanottua mitään. Ulkomaiset sijoittajat saavat etuiskohtelua, mutta kansalaisjärjestöt eivät tästä voi kyllä nauttia. Tiedämme myöskin, että ihmisoikeuksia ei suoranaisesti haluta suojella – Täällä kyllä esitetään jotain mahdollisuuksia, mutta kyse on pelkästään silmän lumeista, koska tämä on vain vapaaehtoista eikä mitään sitovaa. Eli me tarvitsemme solidaarisuutta, demokratiaa ja enemmän kestävyyttä. Ja haluaisinkin kuulla, että onko komissio samaa mieltä kanssani ja mitä komissio aikoo tehdä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia. But now, Helmut Scholz. Ja nyt Helmut Scholz. Äh, danke. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää siksi, että hän on ottanut mukaan tämän mutkikkuuden, mikä asia sanoa, kiittää myös komissiota siitä, että se tietoisesti on valinnut tämän aiheen. Se on tarttunut siihen ehkä, kuten jotkut kollegat totesivat, Tämä liittyy myös siihen, mitä kaupastrategiaa viedään eteenpäin. Ja me keskustelemme tästä nyt vuonna 2018 vuosien ennen Euroopan vaaleja. Ja kyllä minä mietin tässä jo sitä, että onko niin, että tämä kaupastrategia kauppaa kaikille uuden komission aikana tulee yhtä, yhtä vakavasti e, otetuksi kuin e, mitä nimi osoittaisi, eli että voidaanko se säilyttää ja onko pohdittu sitä, mitä globaalistumisen muokkaaminen todella merkitsee. Haluaisin puhua kahdesta asiasta, jotka minua tässä pohdituttavat. Me usein sekoitamme globaalistumisen ja kansainvälistymisen. Minä sanoisin, että globaalistuminen on objektiivinen prosessi, joka liittyy tuotantovoimien kehittymiseen ja heijastuu arvotuotantoprosessina, joka on globaali. Ja Euroopan unioni jäsenvaltioita, kansallisvaltiot, ovatko ne ylipäätään enää sovelias rakenne pysyä mukana tässä kehityksessä ja, ja asettaa sille puitteita. Minusta tämän alapuolelle me emme enää voi mennä sille, jos me otamme tämän vakavasti, että meillä on enää 12 vuotta aikaa 2030 kehitysagenda, josta New Yorkissa sovittuun siis siellä on tavoitteet, saattaa ne menestyksekästi päätökseen, niin silloin minusta meidän täytyy sanoa, että me ole vielä läheskään perillä ja meidän pitää todella vakavasti vielä asioita eteenpäin. Jos ajattelemme tavoitteita, siis yli 140 konkreettista ohjelmaa, minusta komission, niin kuin meidänkin Euroopan parlamenttina, meidän pitää jäsenvaltiot, hallitukset ja jäsenvaltioiden parlamentit meidän kaikkien pitää esittää itsellemme kysymys, mitä me olemme tekemässä, ja ottaa vakavasti tämä tehtävien asettelu. Ja siinä mielessä uskon, että mietinnössä, meidän mietinnössämme, siinä täytyy näkyä parlamentin näkökanta ja se, että miten mutkikkaasta kysymyksestä tässä on kysymys. Joten minä olen iloinen siitä, että tässä tähän suuntaan voimme harjoittaa hyvin avointa, jännittävää yhteistyötä esittelijän ja varjostelijan kanssa niin, että me osaltamme voimme todellakin Euroopan parlamenttina antaa oman panoksemme kumppanina, komission kumppanina, eh, kumppanina neuvostolle eh, saada aikaan askelia eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi Juut, olepas hyvä. Kiitoksia kovasti. Olen erittäin tyytyväinen tähän keskusteluun. Ja tämä on tietysti, tässä on tietysti hyviä lähtökohtia keskustelulle, mutta nyt tuli tunne, että täytyy sanoa jotain. Täällähän sanottiin, että keskustelu on sen ansiot, että TTIP-neuvotteluista e järjestettiin julkisia mielenilmauksia, mielenosoituksia. No itse asiassa Esimerkiksi vaikkapa omassa vaalipiirissäni Koillis Englannissa tätä keskustelua käydään jatkuvasti tällaisilla alueilla, joista ajatellaan, että globalisaatio vaikuttaa niihin eniten, niin myönteisessä kuin hyvässä kuin pahassakin. Ja se mantra, että globalisaatio on aina myönteistä, niin se kirvoitti ihmisissä kyynisyyttä, koska he itse olivat saaneet tuta sen kielteisiä vaikutuksia, eikä, eivätkä poliitikot, poliitikot ottaneet niitä huomioon. Ja minä itse olen varoittanut tästä ilmiöstä pitkään ja monet kolleganikin ovat. Ja uskon, että Brexit-äänestystulos monilla alueilla oman alueeni kaltaisilla alueilla, oli juuri tällainen vastaisku tavallaan siihen, että heidän alueellaan oli tapahtunut taloudellisia muutoksia ja ihan samalla tavalla Trumpin voitto maan keskiosassa oli ihan samasta syystä johtuva asia. Ihmiset joilla on aivan erilainen visio kuin näillä äänestäjillä, niin eivät välttämättä sitä ymmärrä. Ja sen vuoksi tämä keskustelu on niin tärkeää, koska se liittyy siihen, miten kauppapolitiikkaa kohtaan tunnetaan luottamusta. Ja toisaalta ne ihmiset, jotka, joihin globalisaatio pahiten iskee, niin odottavat jonkinlaista sosiaalistakin näkökulmaa. Ja kun puheenjohtaja puhui, äh, niin äh, hän sanoi, että äh, yritysten täytyy olla tilivelvollisia ja olen samaa mieltä. Ihmiset tarvitsevat oikeuksia. Me tarvitsemme jonkinlaisia kehitysklausulejakin näihin sopimuksiin, mutta en ole ihan samaa mieltä niiden kanssa, jotka väittävät, että meillä ei ole asianmukaisia poliittisia välineitä Tärkeää on se, että otetaan huomioon kaupassa, kauppapolitiikassa myös kestävä kehitys. Me tarvitsemme näitä kestävän kehityksen lukuja, koska muut Muuten tämä niin sanottu arvoihin perustuva kauppapolitiikkamme kyllä kyseenalaistuu. Jos työntekijöiden oikeuksia ja ympäristön suojelua ei oteta huomioon, niin se tekee meille hallaa. Ja kansallisesti ja tietyillä sektoreilla odotetaan pakollista due diligence-toimintaa ja tilivelvollisuutta. On tärkeää, että me lähdemme kehittämään tätä tilkkutäkkiä, jossa tietyt jäsenvaltiot jo ovat tiennäyttäjinä. Ranskassa esimerkiksi on tämä due diligence lainsäädäntö ja monissa muissakin EU-maissa peräänkuulutetaan yritysten yhteiskuntavastuuta. Tätä tulee levittää. Jos me haluamme valjastaa globalisaation, niin meidän täytyy pitää kontrollissa jotenkin tätä globaalia tuotantoketjua. Vain sillä tavalla me voimme tosiaankin valjastaa globalisaation. Kiitos ja seuraavana edustaja Reida. Kiitoksia. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Minä ö, olen sitä mieltä, että kansalaiset eivät pidä tästä ö, tällaisesta ö, monimielisestä puheesta. Täällä ö, asiakirjassakin puhutaan paljon globalisaation hyvistä puolista, sen hallitsemisesta ja, ja tuomitaan villi globalisaatio. Mutta tämä on tietysti kannanotto, joka on omaksuttu sen jälkeen, kun neuvotteluiden puitteissa on saatu paljon kritiikkiä niskaan. No, tämän lisäksi on tiettyjä kauppasopimuksia, joista tälläkin hetkellä neuvotellaan, ja voimme huomata, kuinka hankalaa komission on siirtyä sanoista tekoihin. Aina voidaan sanoa, että globalisaation äh, hallitseminen on tavoite, äh, mutta neuvotteluiden äh, mittaan täytyy ajatella, että minkälaisia kapuloita saattaa tulla globalisaation hallitsemisen rattaisiin vuoteen 2025 mennessä. Ja, kun, ja kansalaiset eivät tietystikään halua pysäyttää globalisaatiota, se nyt jatkuu mutta kansalaiset haluavat jonkinlaista suojaa. Ei se tarkoita protektionismia, mutta jonkinlaisia sääntöjä globalisaation. Ja mitä kansalaisiin tulee, niin ei kukaan tietenkään vastusta sitä, että me suojelemme investointeja. He ymmärtävät sen, että kun investoidaan maailmassa, niin äh, äh, jos halutaan sellainen investointisuoja, äh, joka toimii myönteisesti, se on ihan ok. Mutta jos halutaan sellainen investointisuoja, joka tavallaan toimii kansalaisten omia oikeuksia vastaan, yksilön oikeuksia vastaan, niin silloin tilanne onkin jo eri. Ihmiset eivät halua sellaista sanktiomekanismia, joka lopulta osuu heidän omiin oikeuksiinsa. Jos me haluamme olla, jos me olemme luovia, niin me saamme varmasti sellaisen investointi, investointisuojan, joka samanaikaisesti suojelee kansalaisten oikeuksia, ympäristöä ja niin edespäin. Mutta komissio täällä puhuu taas tavallaan kahdella eri kielellä. Toisaalta se sanoo, että meillä nyt on tällainen kannan otto, jonka mukaan tällaista sanktiomekanismia ei tule, koska, me, koska sitä ei hyväksytä. Mutta minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy mennä vähän pidemmälle kuin vain antaa tällaisia julkilausumia. Tällä hetkellä meillä todellakin on meneillään kauppaneuvotteluita ja niiden täytyy jatkua. Kiitoksia. Seuraavana alueiden komitean puheenvuoroon. Edustaja Fanelli, olkaapa hyvä. Grazie, grazie presidente per averci. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja siitä, että saimme mahdollisuuden osallistua teidän kokoukseenne, kun puhutaan näinkin tärkeästä teemasta, joka on tärkeää meidän kaupungillemme ja alueellemme. Tässä on kyse ilmiöstä, joka on oikeastaan aivan ennennäkemätön, eikä meillä ole valmiita ratkaisuja saattaa käydä niin, että jos toimimme hätäisesti, teemme enemmän hallaa kuin hyötyä. On pidettävä huoli siitä, että globalisaatio on sellaista, jollaista me haluamme, joka hyödyttää meitä. Ja siksi alueiden komitea on jo laatinut kaksi lausuntoa globalisaatiosta ja globaalista kaupasta. Ja nyt on suuri ilo voida tänään keskustella teidän kanssanne, jotta tekin, jotta te, tekin saatte kuulla, mikä meidän näkemyksemme on näistä asioista. Se punainen lanka, joka yhdistää meitä ja teitä, on se, että täytyy ottaa huomioon alueiden tilanne ja tästä näkökulmasta tästä näkökulmasta meidän täytyy on otettava huomioon asiantuntijaryhmän näkemykset globalisaatiosta niin, että paikallisten ja alueellisten asiantuntijoiden näkemykset otetaan huomioon. Ja kun kaupanvaihtoa, ka, kauppaa vapautetaan, niin täytyy aina muistaa, mikä on tämän kaupan vapauttamisen vaikutus alueellisesti – se täytyy ottaa huomioon ennen kuin aletaan keskustella mahdollisista kauppasopimuksista. On aina muistettava, miten kauppasopimukset tulevat vaikuttamaan alueisiin. Alueethan ovat erilaisia. Kauppasopimukset voivat vaikuttaa joihinkin alueisiin hyvinkin myönteisesti, mutta toisiin hyvin kielteisesti. Eli täytyy ottaa huomioon nämäkin asiat, kun laaditaan sopimuksia. Eli vai, vaikka kauppasopimus saattaa vaikuttaa hyvältä, mutta sillä saattaa olla erittäin kielteisiä vaikutuksia tietyille alueille, ja silloin tilanne ei ole hyvä. Tämänkin päivän keskustelut ovat osoittaneet, että näin on. Ja samanaikaisesti kun tehdään kauppasopimuksia, on muistettava, e, että julkisten palveluiden, julkisten palveluiden säilyttäminen on meille erittäin tärkeää. Mm, tarvitaan tiettyjä klausuleja, joiden avulla sellaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan tehdä paikallisia alueellisia investointeja, jo, joilla voidaan tavallaan torjua globalisaation kielteisiä va- vaikutuksia. Ja e, on muistettava myös, että kohesiopolitiikka ja MFF liittyvät lähe, läheisesti tähän keskusteluun, jota käydään globalisaatiosta ja sen vaikutuksesta alueisiin. Ä, alueellinen kohesio ja toisaalta ä, globaali, ä, toisaalta ähm, kohesiopolitiikan äh, rahoituksen äh, rahoitus, sillä tulee olemaan suuri vaikutus alueiden äh, tulevaisuuteen ja mahdollisuuteen suhtautua niin sanotusti resilientisti globalisaatioon. Ja yksi asia, joka meitä askarruttaa kovasti, on tämä globalisaatiorahasto, siitä emme ole kauheasti kuulleet puhuttavan, kun on puhuttu tästä e, seuraavasta MFFstä. Me olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että se on kaikkein parhain ja joustavin keino vastata tällaisiin yhteiskunnallisiin sosiaalisiin hätätilanteisiin. Ja varmasti Brexit on erinomainen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos alueiden ja kaupunkien ongelmia ei oteta huomioon. Ja sitten tietysti kohesiopolitiikan täytyy olla oikeudenmukaista. Me emme saa sulkea silmiämme niiltä alueilta ja sektoreilta ja henkilöiltä, ihmisiltä, yksilöiltä, jotka ovat kaikkein pahinta hätää kärsimässä kansainvälisen kilpailun edessä. Ja tietysti me toivomme, että tästä, tämä työ tuottaa mahdollisimman hyvän tuloksen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Luca de Karl. Karli komission puolelta, hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja kollegoille, jotka ovat kantaneet kortissa kekoon tässä keskustelussa. Kuten muistatte, niin tämä asiakirja globalisaation hallinta julkaistiin unionin tilapuheen yhteydessä ja ottaen huomioon erinäiset lainsäädäntöhankkeet. Tämä ei ole mikään uusi strategia, vaan muistatte, että tämä on Trade for All-hankkeeseen kuuluva lähestymistapa. Eli tässä korostetaan neljä periaatetta ja ihan lyhyesti niihin liittyen. Ensimmäinen periaate kuuluu, että komission edelleenkin sitä mieltä toisin kuin Trump, niin meidän mielestämme yhteistyö on tarpeen talouskasvun varmistamiseksi ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Ja siksipä tarkoituksena on jatkaa vapaa kauppaa sopimusten neuvotteluja ja keskusteluja Australian uuden Seelannin kanssa Junckerin puheessakin sanottiin, että me emme ole naiveja, meidän täytyy varmistaa, että me käytämme yhtäläisiä sääntöjä ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen. Ja me korostamme myöskin sitä, että suojatoimenpiteitä tulee kehittää ottaen huomioon Kiinan tapahtumat – suoria investointeja täytyy tarkastella ja varmistaa, että lainsäädäntö kosketaan myöskin julkisia hankintoja. Ja Trade for All, siihen liittyen olemme sanoneet, että arvot ovat kaikkien A ja O. Kyse ei ole vain ainoastaan taloudesta, vaan me käytämme myöskin tätä välinettä arvojen vahvistamiseksi. Globalisaation hallintaan liittyen sanottiin, että monenvälinen välinen investointituomioistuin kannattaa perustaa. Pitkään mietimme sitä, että miten investointipolitiikkaa tulisi muuttaa ja tuomioistuin päätöksen myötä tilanne on muuttunut huomattavassa määrin. Näin toimimme ja avoimuuskin on lisääntynyt. Jotkut täällä totesivatkin, että kauppapolitiikka toteutuu suljettujen ovien sisäpuolella mutta tiedonannossa komissio ilmoitti strategiastaan uuden sillan ja muiden kanssa neuvoteltaessa. Näin olemme lisänneet avoimuutta. Tämä on todella pitkälle menevä avoimuutta ja näin annoimme myöskin kansallisille parlamenteille mahdollisuuden esittää omat kantansa ja saada äänensä kuuluviin kansallisten hallitusten kautta, eli millä tavalla sopimukset vaikuttaisivat heihin. Kolmas viesti, joka korostuu komission tiedonannossa, on se, että jos EU haluaa hallita globalisaatiota, ja me todellakin tiedämme, minkälainen haaste tämä on, niin meidän täytyy toimia yhtenä rintamana. Meillä on oikea pohja ymmärtää, mitä on, mikä on meidän kompetenssimme ja mikä ei. Tietenkin tässä täytyy ottaa paikallisyhteisöt ja alueet huomioon, kansallinen taso kauttaaltaan, mutta tämä kauppapoliittinen päätöksenteko, sen pitää olla Euroopan parlamentin ja avoin kansallisten hallitusten tukema prosessi. Ja lopuksi tietenkin on helppo aina sanoa asioita, mutta siksipä meidän täytyy myöskin osoittaa, että me ryhdymme tuumasta toimeen. Eli tekstiin liittyy edistymiskertomus Trade for Allin liittyen. Tehän olette osallistuneet tähän kollega Saifin mietinnön muodossa. Näin tiedetään, mitä on tehty ja mitä pitää vielä tehdä. Ja lopuksi vielä ihan pari huomioita Täällä puhuttiin tästä sopeutumisrahastosta. Tämä kuuluu monivuotiseen rahoituskehysehdotukseen. 50 prosentin lisää on esitetty, mutta rakennerahaston varojen kautta voidaan vastustuskykyä vahvistaa ottaen huomioon yhteiskunnalliset muutokset, rakentalaiset muutokset, ulkoiset paineet. Me tiedämme, että näin on ja näin täytyy toimia. Ja sitten kauppa ja kestävä kehitys. Me olemme keskustelleet asiasta, kuten tiedät hyvin usein. Kyse ei ole vain ainoastaan sanktiosta tai muista, vaan siitä, että saamme tuloksia aikaiseksi ja me olemme vakuuttuneita, että vuoropuhelun hengessä ja painostuksen kautta ja käyttäen 15 toimintalinjaa saamme varmistettua, että todellisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Toden totta tähän viimeisimpään asiaan liittyen kannat ovat eriävät. Ja tämä menettelytapaakaan ei ollut toimiva, eli parlamenttia ei kyllä noteerattu. Eli noin vain päätetään asioista ilman asiakirjan esittämistä edes neuvostolle, Neuvosto sai asiakirjan puoli tuntia ennen neuvotteluiden alkua, joten tämä on kaikkea muuta kuin oikea lähestymistä. Ja mitä tulee 15 toimintaohjelmaan, ne voidaan toteuttaa välittömästi. Ne olisi voitu toteuttaa jo viisi vuotta sitten, joten todellista uudistusta ei ole saatu aikaiseksi tai päästy eteenpäin. Ja tämä oli komission pää, poliittinen päätös, vaikka Euroopan parlamentissa tässäkin salissa oltiin aivan eri mieltä. Ja tämä on mielestäni selkeä viesti tulevaa niin sanottua yhteistyötä silmällä pitäen. Ja me olemme kyllä ymmärtäneet tämän komission viestin. Joachim, olipa hyvä. Niin, ehkä samaan suuntaan vielä sanoisin vielä, että meidän pitää mennä pitemmälle kuin mitä komissio toukokuussa 2017 kirjasi etenkin, kuin meillä nyt on enemmän tietoa. Ja varjostelijoiden puheenvuorot ovat osoittaneet, että tämä on mielenkiintoinen pohja keskustelulle. Uskon, että valmistaa yksimielisyys siitä, että globaalistuminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia. On yksimielisyys siitä, <clears throat> että on väärään suuntaan mennyttä kehitystä, mitä on ollut viime aikoina, siihen on puututtava. On yksimielisyys siitä, että on haasteita. Sanoisin, että suurin haaste on kestävän kehityksen tavoitteet. Jos me emme saa niitä täytettyä, saavutettua, silloin meillä on suuria ongelmia. Samoin myöskin Pariisin ilmastonsuojelutavoitteet. Nämä ovat asioita, joista pitää lähteä liikkeelle. Uskon, että tästä tulee hyvää keskustelua. Helmut Scholzin kommentti, joka oli äh, kuski sitä, että tämä on hyvin mutkista asia, ja Heidi Hautalan kommentti on siitä, että pitäisi saada aikaan globaaleja sääntöjä. Jos nyt sitten katsoo tätä asioiden että Toinen asia on sitten se, mitä me haluamme kirjoittaa, ja toinen sitten se, mitä me voimme kirjoittaa, koska tietysti on muitakin toimijoita tässä maailmassa, jotka <clears throat> mahdollisesti näkevät maailman tilanteen hiukan eri tavalla. Tällä hetkellä näemme sitten, että Trump ei todellakaan jaa meidän käsityksiämme. Joten meillä on yhteinen asia siinä, että me me olemme tällaista mielivaltaista protektionismia vastaan, jota Trump edustaa. Me haluamme avoita taloutta, mutta miten tämä sitten voidaan kirjoittaa? Ja mitä pitää tehdä omaksi suojaksi, miten pitää itseään vahvistaa ja mistä löydetään liittolaisia? Ja ajatellen sitten kestävyyttä, mitkä ovat sitten äh, se, että on tietysti mahdollisuuksia viedä asioita lävitse, mutta nyt ei ole niin, että me ottaisimme tärkeimmäksi johtolinjaksi eh, kestävyyden, koska se merkitsee sitä, että meidänkin pitäisi sitten pohtia sitä, että meidän oma toimintamme on sellaista, että se, on eh, sellaista, että se vastaa kestävyyttä. Tämän asian pitää pohtia, mitä me itse teemme kauppapolitiikassa, koska se ei aina välttämättä edistä kestävyyttä, vaan vahingoittaa sitä monilla alueilla. Ja minusta tämä käy yhä selvemmäksi. Se että meidän, meillä on pitkälle meidän strateginen vastuu asioista. On hyvä, hyvä, että meillä on nyt tämä mietintö täällä. Tästä käynnistyy keskustelu. Ja olen varma siitä, että varustelijoiden kanssa meillä on monia lähtökohtia, joista voimme keskustella yhdessä ja sitten katsotaan, miten pitkälle päästään viime kädessä. Paljon kiitoksia. Seuraava vaihe on se, että keskustelemme luonnoksesta 20. 21 kesäkuuta. Sitten kohta 10 Euroopan unionin yleinen talousarvio. kauppapoliittinen osio ja olen iloinen, että johtavan valiokunnan yhteisesittelijä on paikalla. Edustaja Viotti ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Grazie. Grazie Presidente, e grazie Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Haluan kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tänään tähän valiokunnan kokoukseen. Olen tehnyt jo aika pitkän kierroksen eri valiokunnissa ja voin todeta, että tämä on ollut erittäin tärkeää minulle. Olen oppinut paljon näistä keskusteluista, koska ymmärrän nyt ehkä paremmin, eli eri näkökohtia, jotka liittyvät talousarvioon ja millä tavalla nämä asiat ovat kellekin tärkeitä. Ihan lyhyesti, koska tässä ehkä halutaan ehkäpä pikemminkin keskustella, mutta pari elementtiä tästä komission ehdotuksesta. On tärkeää, että voimme saada aikaan mahdollisimman suuren yhteisymmärryksen siitä, mikä rooli parlamentilla voi olla talous- arvion laatimisessa on erittäin tärkeää, että poliittiset ryhmät jakavat, saavat aikaan yhteisen sävelen ja myös tietysti institutionaalisella tasolla. On aina parempi, jos mahdollisimman monet tukevat meitä. Mielelläni tietysti kuuntelen teidän ehto, ehdotuksianne. Muistan, että ymmärrän, että huomenna järjestetään tärkeä, tärkeä äänestyskin tästä aihepiiristä. Ne, me joudumme tänäänkin päivänä keskustelemaan meidän monista ongelmista ilman, että olemme saaneet vielä komissiolta talousarvion luonnosta. Ja ensi viikolla Äh, vielä paljastuu äh, varmasti monia asioita niin äh, hyviä kuin huonojakin yllätyksiä, mutta mielelläni kuuntelen teidän ehdotuksenne tässä vaiheessa. Kiitos. Ja kollega Dartmouth, meidän esittelijämme. Hienoa, kiitoksia, että pääsemme tästä keskustelemaan. Harvoin kuulee, että poliitikko sanoo, että tuli tänne kuuntelemaan. Saaneen todeta, itsekin, että tätä kyllä pidetään hyvänä eleenä teidän puolelta. Ehkäpä ei seuraa lukuun mutta kaikki tietävät ja tuntevat tämän, asi, tämän kirjan. Minä lähden käsittelemään asiaa hiukan laajemmin, en puhu vain ainoastaan kaupasta. Ensinnäkin mitä tähän tekstiin niin tulee, tässä pitäisi korostaa, että pk-yrityksiä täytyy tukea. Mehän tiedämme nyt, toisin kuin 70-luvulla, että pk-yritykset ovat talouden johtavia moottoreita, eivätkä perässä hiihtäjiä. Ne tarjoavat kasvua ja innovaatiota. Se pitäisi tunnustaa myöskin EUn talousarviossa. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on seuraava. Mikrotaloudellinen tuki. Haluaisin tarkennusta siihen, että sisältyykö unionin talousarvioon varatut varat myöskin Brexitin jälkeinen tuki. Te tiedätte, että UK on melko laaja tukipaketti tai budjetti. Ai niin, niin kysyisin, että kuinka paljon aikaa minulla on puhut käytettävinä? Niin, tukipaketti on aika lailla ja tukibudjetti on aika lailla laaja. Ja onko se huomioitu mikrotaloudellisessa tuessa? Joten haluaisinkin kuulla, että miten olette laskemassa näitä äh, budjetteja ensi maaliskuun jälkeen. Sitten kolmas huomio. Tekstissäni tulen toteamaan, että makrotaloudellinen tuki perustuu tarpeisiin eikä politiikkaan. Eli täytyy katsoa, mitä tarpeita on olemassa eikä mitä poliittisella tasolla vaaditaan. Sitten myöskin kauppaan liittyvä tuki, sitä pidetään EUn kauppapolitiikkaa tukevana välineenä. Mutta puhuisin mieluummin asiasta käytän sanaa kauppa eikä apu. Kun puhutaan kauppasopimuksista, mielenkiintoinen tilasto on se, että jos näitä EUn kauppapoliittisia sopimuksia käydään läpi, niin siihen voi tuhrautua paljon aikaa. Nämä kaikki sopimukset ja näiden kumppaneiden BKT, niin niiden osalta vain yhdeksällä on laajempi BKT kuin Tanskalla eikä yhdelläkään niin suuri kuin UKlla. Siinä vaiheessa kun Japani EU-sopimus valmistuu, niin tilanne ei tule muuttumaan tietenkin sitten se muuttuu, mutta se osoittaa, minkälaisia ongelmia EUlla on ollut, kun kauppasopimuksia on solmittu. Ja siksipä toteankin tekstissäni, että ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet, vaikka ne ovatkin erittäin tärkeitä asioita, niin kauppapoliittiset välineet eivät ole oikeita niitä parantamaan. Ja lopuksi vielä totean, että en ole samaa mieltä sen suhteen, että kaupan kautta luodaan kasvua ja työpaikkoja. Se ei ole mikään ulkopoliittinen toimintaväline. Ja totesin, etten halua puhua vain ja ainoastaan kauppapoliittisista kysymyksistä, joten muutama huomio, ehkä aivan lyhyesti. EU budjetti tulee muuttumaan ja tämä täytyy huomioida myöskin budjetissa. Muiden jäsenvaltioiden täytyy nostaa maksuosuuttaan ja se tulee vaikuttamaan siihen, että monille tämä aiheuttaa vatsan väänteitä. Lisäksi täytyy muistaa, että euroalueen jäsenvaltiot ovat valtion äh, perustamissopimusten sitomana noudattamaan äh, alijäämää äh, sääntöjä. Eli silloin kun britit lähtevät, niin budjettia täytyy leikata eikä kasvattaa. Ja yksi selkeä säästökohde on varmaankin se, että parlamentilla olisi kahden toimipaikan sijaan yksi. Ja varmaankin olemme kaikki samaa mieltä yhtä henkilöä lukuun ottamatta siitä, että Luxemburg on se, jolla on suurin BKT per capita, mutta yli 2000 parlamentin hallintovirkka käytetään Luxemburgissa. Ehkäpä ne kannattaisi siirtää sellaisiin maihin, joissa työllisyysaste on alhainen, eteläinen Italia tai köyhä maa, kuten Bulgaria. 2000 paikkaa, eli nämä virat pitäisi siirtää uusiin maihin. Ei ollut mitään järkeä pitää niitä Luxemburissa. Tuskinpa tekstini tulee ikinä menemään tässä muodossa läpi, mutta kun kerran ihmiset täällä kuuntelevat minua, niin halusin vielä heittää tällaisenkin. Mutta kiitokset kuitenkin, että olitte hereillä. kiitokset. Six minutes of... Kiitoksia kuuden minuutin hehkutusta. Kollega Fjellner, vara... varjoesittelijänä ei ole paikalla, mutta Andre Kiene, olkaa hyvä. Kiitos esittelijä. Puhun äh, varjoesittelijämme Krista Fjellnerin puolesta, joka on varjoesittelijä tässä kysymyksessä. Muutama kommentti vain. Ensinnäkin Kansapuolue tukee periaatetta, joka on taustalla, joka koskee parlamentin suuntaviivoja vuoden 2019 budjettimenettelystä. Toiseksi katsomme, että varat, joita käytetään budjetissa, pitäisi priorisoida niin, että parannetaan kansalaisten elämää ja autetaan heitä hyötymään globaalistumisesti. Yleisesti katsottuna se merkitsee investointeja tutkimukseen, innovaatioihin, niin että talouksista me tulisi kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Mitä tulee sitten kauppapolitiikkaan? Tämä merkitsee sitä, että komissio voi eh, jatkaa kunnianhimoista kaupan agendansa ja yritykset, ennen kaikkea pk-yritykset, voivat eh, helpommin harjoittaa kauppaa. <clears throat> Niiden täytyy helposti voida noudattaa alkuperäsääntöjä ennen kaikkea. Tämän on se, mitä yleensä voidaan odottaa, ja me odotamme mielenkiinnolla lausuntoluonnosta ja jatkokeskusteluja. Kiitos. Thanks a lot for the social... Ja sosiaalidemokraattien puolesta Alessia Moska. Daniele per questo esercizio. Kiitoksia kovasti siitä, että voimme keskustella komission prioriteeteista ja valiokuntamme painopisteistä niin ikään. toivotaan että meidän kantamme otetaan huomioon, vaikka ne ovat vähän erilaiset kuin esittelijän. Muutama huomio kuitenkin. Tässä on siis kyse meidän ryhmämme prioriteeteista. Ne ovat aika samanlaiset kuin viimekin vuonna. Me olemme sitä mieltä, että jos globalisaatio kun globalisaatio nyt todellakin on totta, niin meidän täytyy yksissä tuumin ja yhdessä vastata siihen ja antaa oma panoksemme, koska en usko, että yksikään kauppasopimus sinänsä pystyy ratkaisemaan niitä ongelmia, joita meillä on. Eli muutama periaatteellinen kysymys. Ensinnäkin Euroopan globalisaatiorahasto on erittäin tärkeä asia. Siinä ei ole riittävästi tällä hetkellä varoja sen se ei välttämättä riitä, koska meidän täytyy pystyä toimimaan paitsi siellä, missä kriisejä on, niin sen lisäksi meidän täytyy vielä voida ennakoida tilanteita ja paikkoja, joissa tällaisia ongelmia voi kehkeytyä. Eli meidän pitää pystyä toimimaan ja puuttumaan asioihin jo kriisin en, alkuvaiheessa, eikä odottaa, että katastrofi tapahtuu. Ja sitten tietysti kauppasopimusten täytäntöönpano on asia, joka meitä askarruttaa. Tietyt kauppasopimukset ovat osoittaneet, että on ehkä silkkaa illuusiota edellyttää, että kansalaisjärjestöt tai kansalaisyhteiskunta voisivat osallistua silloin, kun niillä ei ole itsellään resursseja eikä edellytyksiä niin tehdä. Siksi meidän täytyy ottaa sopimusten täytäntöönpanoaspektit huomioon. Viime vuonna ja tänäkin vuonna öö, me olemme paljon keskustelleet öö, tekstiilisektorista ja öö, ja tänä, kuten sanottu, meillä on, me kiinnitämme sen erityistä huomiota. Paljon kiitoksia. Niin, olkapa hyvä. To be speaking on this point, um, it's most unusual. Kollega Lyynen piti oikeastaan tästä puhua. ECR ei ole sitä mieltä, että meidän pitäisi lähteä sitoumuksia lisäämään ennen kuin ongelmat on ratkaistu. Eli ennen kuin lähdetään, meidän täytyy ensin katsoa näitä konkreettisia lukuja ennen kuin uusia ehdotuksia lähdetään käsittelemään. Jos haluamme keskustella painopistealueista, niin olen esittelen kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy tukea pk-yrityksiä, tukea yrittäjyyttä ja innovaatiota. Eli meidän täytyy selkeästi priorisoida näitä varoja, eikä vain lähteä vaatimaan lisää ja lisää. Kiitoksia. Kiitoksia muita pyyntöjä. Kollega Keli. Aivan lyhyesti. Minusta Dartmouthin kommentit olivat mielenkiintoisia, ainakin lievästi sanottuna. Mutta asia, jonka haluan nyt ottaa esille, on se, minkä kollega täällä mainitsi aiemmin, joka liittyy globaalistumisrahastoon. Meidän täytyy huolehtia siitä, että rahasta tulee suurempi ja laajemmat parametrit sen käytölle, ajatellen erilaisia kriisejä, joita saattaa tapahtua. Minusta se olisi hyvä tapa osoittaa eh, myötätuntoa kansalaisille silloin, kun eh, he ovat todella eh, tilanteessa, jossa he tarvitsevat tukea ja tätä kapasiteettia on rajoitettu, ajatellen sääntöjä, jotka liittyvät globaalismirastoon, mutta myöskin ajatellen budjettia. Joten jos me puhumme, niin kun olemme puhuneet etenkin eh, komission budjettin erityksen yhteydessä siitä, että kaksinkertaistettaisiin varat Erasmukselle ja myöskin tutkimukselle, mikä on hyvä asia. Meidän pitäisi katsoa myös sitä, että kun ihmiset ovat kaikkein stress ansaintuneimmassa tilanteessa silloin, kun menettävät työpaikkansa tai jotain muut, muita, muuta epäonnea tapahtuu ja on täytyy reagoida nopeasti ja, ja todella tarkoituksenmukaisesti. Se on mahdollista vain silloin, kun on budjetti, joka sen mahdollistaa, joten minusta se on hyvin tärkeä kommentti. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ja sitten Heidi. Clear myself shadow reporter. Ja julista, julistaudun nyt varjoesittelijäksi. Kaksi kommenttia aivan lyhyesti. Kaksi kommenttia lyhyesti. Minusta meidän pitäisi etsiä tehokkaita tapaa käyttää ohjelmaa äh, Aid for Trade-apua äh, kaupalle ja voitaisiin katsoa, voitaisiinko tukea enemmän naisia niin, että he tulisivat osaksi kaupallista maailmanlaajuista arvoketjua ja perustaisivat yrityksiä. Ja sitten kun me olemme nyt keskustelleet niin paljon yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista, niin meidän pitäisi kenties varmistaa se, että EUlla ja etenkin komissiolla on resurssit organisoida erilaisia hankkeita, pilottihankkeita ja sallia myös sen, että sidosryhmät olisivat enemmän mukana, koska tämä on jotakin, mitä pitäisi edistää. Eh. Paljon kiitoksia. Peter, niin Aid for Trade on yksi keskeisimmistä välineistä, ainakin meidän mielestämme, toimintakyvyn lisäämiseksi kumppanuusmaissa – Saharan eteläpuolinen Afrikka yhtenä alueena. Ja yhtä lailla näin voidaan reilun kaupan järjestelmiä tukea ja tästäpä syystä haluammeko vahvistaa it for Trade-järjestelmää. Olen kuullut puhuttavan siitä, että komissio aikoo leikata määrärahoja Aid for Trade-järjestelmästä tämän uuden maahanmuuttorahaston takia. Näinkö on? Kyllä minun mielestäni meidän tulee pitää kiinni kauppaa tukevasta kehitysavusta. Eli tällainen viesti budjettivaliokunnan esittelijälle. Tämä on tärkeä väline, jos halutaan reulua kauppaa tukea, joten määrärahoja ei tulisi leikata. Peter, olepa hyvä. Thank you very much, uh, Chair, and uh, thank you also. Niin, haluan kiittää kaikkia myös esittelijää ja lausunnon laatioitakin siitä, että annatte meille perspektiiviä budjettiin liittyvistä asioista. On oikein ajankohtaista keskustella budjetista ja globalisaatiorahastosta. Budjettihan on yksi väline, jonka avulla voidaan vastata niihin EU-politiikkoihin, joiden tarkoitus on nimenomaan puuttua globalisaation aiheuttamiin ongelmiin. Kauppasopimukset ovat yksi väline, joiden avulla voimme lisätä kasvua, ja määrää, voimme auttaa kehitystä. Ja se on oikeastaan aika edullinenkin väline, kun ajatellaan ylipäänsä EUn varainkäyttöä. Kauppa ei todellakaan ole suurin komponentti, kun ajatellaan budjettia tästä keskustelusta. Muutama reaktio. Ensinnäkin, kun puhutaan tästä kauppaa, kehitystä tukevasta kaupasta, niin, niin te viittasitte mahdollisiin muutoksiin. Talousarvio on vaikea sanoa ennen kuin komissio hyväksyy budjettiehdotuksensa. Vaikea sanoa, miltä se näyttää. Jotkut teistä korostitte pk-yritysten rooliin. No, DG äh, budjetti on tietysti vaatimaton, mutta me pyrimme toki tekemään parhaamme voidaksemme äh, tukea pk-yrityksiä. Me tietysti käytämme myös rahaa kommunikaatioon. Meillä on ollut pilottihankkeita joita tämäkin komitea on tukenut. Ja monissa puheenvuoroissa puhuttiin siitä, että on tärkeää, että meillä on yhteinen vastaus globalisaation haasteisiin. On muistettava, että meillä on siis globalisaatiorahasto ja globalisaation sopeutumisrahasto – komissio ehdottaa 50, 15 prosentin korotusta viimeksi mainittuun. On myös tärkeää, aivan kuten monet ovat sanoneet, muun muassa Moska, on tärkeää, että tuetaan kansalaisyhteiskunnan osallistamista kauppasopimuksissa. Meillähän on neuvoantava ryhmä, jossa, joka pohtii juuri näitä asioita. On myös tärkeää, että järjestetään näitä kansalaisyhteiskunnan osallistamiskokouksia. Se on sekin tärkeää, kun halutaan viedä kauppapolitiikkaa eteenpäin. Otan myös vaarin kaikista muista tänään kuuluista puheenvuoroista – ja arvostan kovasti sitä, että tuette meidän DG. tämme on tietysti tärkeää, että meilläkin on riittävät resurssit tehdä se työ, jota te edellytätte meidän tekevän. Kiitoksia. Budjettivaliokunnan puolelta onko huomioita? Presidente, molto velocemente come... Ihan nopeasti vain, kuten kuvittelinkin, niin oli erittäin hyödyllistä voida osallistua tähän erityiskomitean, koska te olette nyt valottaneet monia tärkeitä kysymyksiä, joita esitin alussa. Oikeastaan nyt voisin korostaa kolmea seikkaa. Ensimmäinen on se, että kaikissa puheenvuoroissa enemmän tai vähemmän haluttiin tukea pk-yrityksille – haluan todeta, että tämä on sellainen eh, pyyntö, joka on kuulunut lähes kaikissa valiokunnissa. Eh, lähes koko parlamentti jakaa tämän eh, huolen, eli että pk-yritykset tarvitsevat tukea sellaisen ympäristön, jossa voivat toimia. Tämä on siis pyyntö, joka esitettiin lähes kautta linjan kaikessa valiokunnassa. Mitä tulee globalisaation sopeutumisrahastoon, sekin mainittiin monta kertaa. Minä budjettivaliokunnassa pidän tätä erityisen tärkeänä. Tällä hetkellähän me keskustelemme vuoden 2019 budjetista tietysti täytyy odottaa, on odotettavissa, että, että komissio omassa ehdotuksessaan puuttuu tähän ongelmaan ja saadaan sellainen uudistus, jota tekin toivotte. Tietysti tarvitaan riittävästi rahaa, jotta voidaan, voidaan reagoida erilaisiin globalisaation asettamiin haasteisiin, ei vain siinä vaiheessa, kun ongelmia on ilmennyt, vaan jo ennakoivasti. Ja sitten vielä yksi asia. Se liittyy Brexitin vaikutukseen Euroopan talousarvioon, Euroopan budjettiin. Dartmouthilta tuli vähän ehkä huonoja uutisia, mutta muistuttaisin teitä siitä, että UK Marokko on myös sitoutunut vuosina 19 ja 20 kontribuoimaan EUn ö, ö, talousarvioon. Eli siinä mielessä voimme olla vielä rauhallisin mielin. No mitä tulevaisuuteen tulee? Ö, no, MFFstä ö, ilmenee, että ö, että äh, muutokset Euroopan unionin budjettiin eivät tule olemaan suuren suuria. Ultimissima, ultimissima. Ai niin, vielä yksi asia. Kuten äh, muissakin äh, valiokunnissa olen todennut, niin tarkoitus on askel askeleta kuulla eri valiokuntien näkemyksiä ja sitten ottaa huomioon ne itse meidän omassa Äh, valiokunnissa. Ja sitten askel askelta seuraamme myös sitä, miten talousarviokeskustelu tästä kehkeytyy. Thanks a lot, Mr. Dat. Paljon kiitoksia, kollega Datmo. Haluatko sanoa lopuksi vielä jotain? Yes, I do. I just want... Kyllä, ihan kiitokset kaikille kommenteistanne. Ja tulen niihin kyllä perehtymään hyvinkin tarkkaasti. Ja kiitokset vielä vieraallemme. That was really short. No, todellakin lyhyt loppu kommentti. Oikein paljon kiitoksia ja onnea budjetineuvotteluihin. Näin pääsemme seuraavaan ja viimeiseen asiakohtaan, jota tänään käsitellään EUn investointipolitiikka. alun alkaen luulin olisimme saaneet tästä jonkinlaisen tiedonannon, sillä tilanne on muuttunut aika lailla viime kuukausien aikana. Ihan muutama vain mainitakseni. Meillä on ehdotus monenvälisestä investointituomioistuimesta – Tätähän Euroopan parlamentti tuki. Neuvosto hyväksyi neuvottelu ohjeistukset, joten nyt homma on pistetty käyntiin. Of course, what does it mean to the bilateral Ja sitten pitää pohtia, miten tämä vaikuttaa kahdenkeskisiin sopimuksiin. Meillä on Vietnam, Singapore sopimukset ja Meksikokin. Miten nämä liittyvät sitten taas toisiinsa? Ja mielenkiinnolla palin merkille tuomioistuimen päätöksen kahdenkeskisistä kauppasopimuksista, johon liittyi tämä vanha ISDS-järjestelmä. Tuomarit selkeän sanakääntein totesivat, että tässä ei noudateta unionin lainsäädäntöä. Miten tämä vaikuttaa tilanteeseen komission mielestä? varsinkin kun otetaan huomioon käynnissä olevat energiaperuskirjan tehtävät muutokset. Mielestäni tuomioistuimen päätös tarkoittaa sitä, että uudistusprosessin aikana ei voida päättää ISDS-mekanismista. Ja huolestuttavin fakta voisi olla. Jokunen päivä sitten avustajani Miriam kertoi minulle nimittäin, että sen jälkeen kun vuoden 2012 grandfathering lauseke hyväksytään, niin sen jälkeen komissio on hyväksynyt yli sata sopimusta, jota jäsenvaltiot ovat tehneet. Ja suurimmassa osassa on ISDS-lauseke. Miten tämä voi olla mahdollista, kun jouduimme vääntämään kättä komission jäsenten ja komission edustajien kanssa tästä investointijärjestelmästä. Mielestäni tämä on aivan käsittämätöntä, että näin asiat kuitenkin etenivät. Ja lisäksi vielä se, että meillä on jäsenvaltioiden välisiä kahdenkeskisiä investointisopimuksia. Miten tämä on mahdollista? Neljä kysymystä siis. Ja niihin toivoisin vastausta. Carlo Petinato ja kollega Brown voivat tätä tietenkin kommentoida, mutta parasta olisi, jos saisimme tämän vielä mustaa valkoisella. No niin, olkaa hyvä, kumpi haluaa aloittaa? Um, very interesting questions in... Niin, todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja ilolla yritämme tässä muutaman minuutin aikana vastata Niin, No, kuten olemme aiemmin jo raportoineet vuodesta 2015, siitä lähtien kun me hyväksyimme laajan investointien suojelupolitiikkamme. Olemme saavuttaneet huomattavan määrän neuvotteluja tärkeitä, joissa olemme pystyneet sisällyttämään uuden uudistustetun lähestymistavan niihin. Merkitsee sitä, että olemme siis luonnostelleet investointien suojamääräyksiä selkeämmällä, paremmalla tavalla – niin, että voidaan välttää liian pitkälle meneviä tulkintoja. Olemme pyrkineet taata sen, että on mahdollisuus säädellä näitä sopimusten puitteissa ja olemme muuttaneet eh, tätä tällaisen eh, investointia käsittelevien elinten suuntaan. Meillä on tämä eh, Singapore-sopimus, Kapakon-sopimus ja SETA, joka myöskin sisällyttää uuden lähestymistavan vai investointien vielä olekaan sellaista sovellettaisiin, se ei ole tullut vielä voimaan. Me hyvin äskettäin saavuttimme poliittisen sopimuksen Meksikon kanssa, joka sisältää olennaisimmiltaan EUn kuuden lähestymistavan investointien suojasta ja kiistojen ratkaisusta, mikä on hyvin tärkeä saavutus. Samoin kuin Vietnamin kanssa, mikä on myös sopimus, jonka toivottavasti myöhemmin tänä vuonna voimme allekirjoittaa. Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä tärkeiden kumppaneiden kanssa, jotka menneisyydessä aina ovat neuvotteleet investointisuojelusta hyvin erilaisella tavalla, enemmänkin nafta-tavalla, TTIP-tavalla, ja me olemme nyt onnistuneet sopimaan olennaisimmillaan EUn tavalla asiasta, siis siitä, miten me haluamme säilyttää tavan mahdollisuuden säädellä asioita. Nyt on tietysti käynnissä olevia neuvotteluja Japanin kanssa. Vapakauppasopimus on poliittisesti saatettu päätökseen, mutta edelleenkin jatkamme keskusteluja investointien suojasta. Ja jatkamme tietysti myös Indonesian kanssa, Chilen kanssa ja Kiinan kanssa. Sano, sanoit, että mitä on tapahtunut tässä grandfathering-säädöksessä. Siitä lähtien, kun me uudistimme olennaisesti lähestymistapaa, olemme myös uudistaneet sitä tapaa, jolla me olemme sopeuttaneet siihen, miten me valtuutamme jäsenvaltiot neuvottelemaan ja tekemään äh, sopimuksia, eli joten jäsenvaltiot saavat oikeuden tehdä neuvotteluja sellaisen kumppanin kanssa, joiden kanssa EU ei neuvottele selvästikään tai joiden kanssa EU ei aio lähitulevaisuudessa tehdä tätä. Näiden täytyy vastata EU-lainsäädäntöä, mutta niiden pitää myös olla sellaisia, että ne vastaavat meidän politiikkalähestymistapamme. Siksi me valtuutamme ne tietyillä ehdoilla noudattamaan sitä lähestymistapaa, joka meillä on. Tässä valtuutuksessa odotamme myös, että on selkeitä muutoksia kiistoratkaisussa, eli avoimuus, eettinen puoli ja, ja yhteys kansainvälisiin äh, kiistoratkaisutuomioistuimiin. Sen tämän jälkeen 25 uutta neuvottelua on valtuutettu ja 12 uutta tällaista on pyydetty allekirjoittavaksi. Ensin siis valtuutusneuvo, neuvotteluita toiseksi sitten valtuutus siihen, että allekirjoitetaan saavutettu sopimus. Mitä me emme odota on, että täysin kopioidaan jokaisessa kahdenvälisessä investointisopimuksessa tämä tuomioistuinjärjestelmä, koska olisi epärealistista odottaa, että tämä järjestelmä kopioitaisiin silloin, kun se on kysymys, kysymys hyvinkin pienistä kumppaneista. Tämän halusin sanoa näistä investoinneista ja tästä sopimussäädöstä koskee saavutettujen oikeuksien etuuksien säilyttämistä. Meillä on samaan aikaan siis käynnissä tämä sopimusten modernisointiprosessi, jossa me voimakkaasti rohkaisemme muita kumppaneita ja sihteeristöä etenemään asiassa. Tämä ei ole helppoa, tämä ei kahdenvälisiä sopimuksia, koska ne ovat monenkeskisiä, niissä on mukana monia kumppaneita, joiden kanssa yritämme yhteistyötä ja pyrimme pääsemään eteenpäin että uudistamisessa ennen kaikkea silloin, kun kysymys olennaisista säännöistä, jotka johtavat siihen, että saadaan aikaan nykyaikainen modernisoitu lähestymistapa. Tämä ei ole helppoa, mutta tämä on nyt tällainen vuosi, jolloin me katsomme sitä, mikä on tilanne, jossa, mikä laajuus on, ja voimme katsoa, saadaanko sitten ensi neuvotteluja ensi vuonna. Nämä maat ovat pääasiassa itäisen Euroopan maita, entisiä Neuvostoliiton jäsenosia, ja että tätä kautta edettäisiin tässä ECTn osalta eteenpäin, joka on siis uudistumaton investointisopimus, joka aiheuttaa erittäin paljon sovittelutapauksia, joka on meille hyvin vaikea. Mitä tulee sitten tähän ratkaisuosaan. Me haluamme tämän monenkeskisen äh, investointituomioistuimen myöskin koskevan sellaisia äh, sopimuksia, jotka on tehty energiaa äh, peruskirjan pohjalta. Kiitos. Colin, ole hyvä. I'll say um, a few words on... Kiitoksia. Muutama sana monen, monenvälisen investointituomioistuimen <clears throat> tilanteesta. Toisaalta EU-näkökulmasta ja ulkoisesta näkökulmasta, aivan kuten te sanoitte puheenjohtaja, niin neuvottelu toimeksianto hyväksyttiin neuvostossa 23. ja julkaistiin välittömästi. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun neuvotteluohjeet on tällä tavalla julkaistu samaan aikaan kuin ne hyvä, on hyväksytty. Ja ne löytyvät nämä ohjeet neuvoston ja komission verkkosivuilta. Te kysyitte ka- suhteessa kahdenväliseen investointijärjestelmään tai järjestelmiin. Metodi, jota me pyrimme toteuttamaan, on se, että nämä kahdenväliset investointituomioistuinjärjestelmät korvattaisiin monenvälisellä, kun tämä monenvälinen investointituomioistuin saadaan valmiiksi. Eli jatkamme neuvotteluita ja toteutamme kahdenvälisiä investointi tuomioistuin järjestelmiä, kunnes tämä monenvälinen tulee valmiiksi ja on saatavilla. Ja aivan kuten Carlos sanoi, niin aikeemme on se, että tämä vanhan tyylin investointituomioistuin ää, korvattaisiin monenvälisellä. Ja tämä kaikki perustuu, kuten jo olemme todenneet, sellaisen mekanismiin, jossa monen välistä investointituomioistuinta sovellettaisiin kaikkiin ää, ää, olemassa oleviin ää, sopimuksiin, eli 1300 EU-jäsenvaltion sopimusta ja sitten nämä, näihin 1700 muuhun ää, muiden maiden kanssa. Ja jos mennään nyt sitten tähän ulkoisen näkökulmaan, niin neuvotteluthan ovat jo aloittaneet ISDSn e uudistamisesta. Tällä hetkellä meillä on työryhmä kolme. Sen viimeinen kokous järjestettiin 23. huhtikuuta. Monet maat olivat läsnä, yli 60 maata oli läsnä tässä työryhmässä – enemmän maita kuin edellisessä työryhmässä, työryhmän kokouksessa marraskuussa, joten kiinnostus kasvaa. Huomaamme myös, että monet jäsenvaltiot äh, lähettävät nyt korkeampiarvoisia osanottajia, eli tätä pidetään tärkeänä. Ja tärkeää on myös panna merkille se, että monia sidosryhmien edustajia oli paikalla – monia EUn kansalaisjärjestöjä osallistuivat siis näihin keskusteluihin. Ja kuten ehkä muistatte, niin ää, tässä edetään kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin täytyy analysoida niitä huolenaiheita, joita ää, on esitetty. Sitten ää, täytyy pohtia tämän uudistuksen tarvetta ja ää, tarpeellisuutta. Ja sitten aloitetaan varsinainen uudistustyö. Eli olemme tässä pikkuhiljaa analysoimassa näitä huolenaiheita ja pääsemässä kohtaan kaksi, siis tähän toiseen vaiheeseen lokakuussa, jolloin aletaan pohtia tämän uudistuksen tarpeellisuudesta ylipäänsä. Kun olemme analysoineet näitä huolenaiheita, niin voidaan todeta, että monien maiden mielestä tämänhetkiseen järjestelmään liittyy ongelmia. Monet ovat yhtä mieltä EUn kanssa siitä, minkälaisia ongelmia Äh, tähän tämänhetkiseen järjestelmään liittyy. Eli monet maat ovat esittäneet äh, huolenaiheita. Mm, esimerkiksi vetumus, oikeuden puuttuminen on ollut huoli. Monet ovat niin ikään esittäneet huolenaiheita äh, tämän olemassa olevan järjestelmän ad hoc luonteesta. Eli nyt meillä on tavallaan hyvä pohja – siinä mielessä, että <clears throat> aika monet huolenaiheet ovat sellaisia, joita useat ihmiset jakavat, ja nyt voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen tämän uudistuksen haluttavuudesta, tarpeellisuudesta, ja ehkäpä seuraavassa työryhmän kokouksessa, joka todennäköisesti järjestetään tämän vuoden lokataan marraskuussa, niin aletaan keskustella tästä asiasta. Ja tehän puhuitte tästä Akmea-jutusta muutama selvitys. Tässähän on kyse sisämarkkina-asiasta, ei sellaisesta, joka on, olisi DG Trading kaupan heiniä, mutta sen verran voin sanoa, että kun puhutaan tästä Acmea-päätöksestä, niin komissio tietysti haluaa tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta kaikki olemassa olevat eu sisäiset peiteet voidaan lopettaa – niin, että energiaperuskirjaa voidaan alkaa soveltaa EU sisäisesti. Eli ECTtä ei sovelleta jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Indeed, that's, I think, more than needed. So the... Paljon kiitoksia. Tätä todella kaivataan. Mielestäni Tätä ei voida hyväksyä. Critical mass uh, of states you need. Miten tässä on toimittu energiaperuskirjan suhteen? Mitä taas tulee investointi tuomioistuimeen kävin sunnuntaina Hampurissa. Siellä on kansainvälinen merenkulun tuomioistuin. Suuri rakennus, paljon tilaa ja kysyisinkin teiltä, Seuraava Koarlo viittasi Vietnamiin, Meksikoon, Kanadaan, ICS-järjestelmästä puhuttaessa, eli suuria kumppaneita on olemassa unionin rinnalla. Ketä tässä kaivattaisiin eniten? Paljon kiitoksia. Hyvä kysymys. No sanottakoon niin, että kyse on operatiivisesta kysymyksestä. Kuinka monta maata tarvitaan perustelemaan se, että sihteeristö luodaan, maksetaan palkkoja ja niin poispäin. Eli kyse on tästä kynnyksestä. Me tarvitsemme jäsenvaltiot ja unionin tämän taakse ja tietenkin nämä kumppanit, jotka Karlo mainitsi, jotka ovat hyväksyneet ICS-järjestelmän ja lukuisia muitakin tarvitaan vielä, jotta tällainen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, mutta on tietenkin selvää, ettemme tarvitse 100 tai 150 kumppania. kuten VTOn puolella, eli 40-50 noin suurin piirtein. On kyllä yllättävää miten suurta kiinnostusta uudistamishanke on saanut. Tärkeää on ottaa tärkeimmät asiat oikean aikaan esille. Pari-kolme puheenvuoropyyntöä. Reena, Emma ja Anmari vielä. Kiitoksia kovasti. Jos oikein olen ymmärtänyt näiden kuultujen selitysten valossa, niin niin tällainen jäsenvaltioiden välinen tuomioistuin ei olisi hyväksyttävä, joten halutaan päästä eroon kahdenvälisistä tuomioistuimista ja siirtyä tähän kansainväliseen. Mutta tällä hetkellähän jäsenvaltioilla on tällaisia kahdenvälisiä järjestelmiä. Ja Meillä on tällainen eurooppalainen puitteisto, jonka alla nämä kahdenväliset jäsenvaltioiden ulkoiset sopimukset kuuluvat, ja joilla varmistetaan, ovatko nämä kahdenväliset sopimukset EUn politiikkojen mukaisia. Eli ISDS on tavallaan tässä pelin ulkopuolella, joten miten te arvioitte Minkälaisia mahdollisuuksia jäsenvaltioilla olisi allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia ISDSn ulkopuolella? Joten vähintäänkin jäsenvaltioiden ei pidä tehdä kahdenvälisiä investointisopimuksia tässä tilanteessa. Mutta jos te haluatte helpottaa jäsenvaltioiden tilannetta, jos, jos sanotaan, että ISDS on liian kallis, ää, tai jos te haluatte siis lähteä siitä, että ää, tätä, tämä ISDS on liian ää, kallis, mutta mutta että muuten auta jäsenvaltiota, niin miten, miten koskaan päästään tähän monenväliseen järjestelmän tilanteeseen? Minä olen hiukan ärtynyt, koska minä tulen maasta, joka nimi on Belgia. Belgia on esittänyt kysymyksen tästä asiasta tuomioistuille siitä, onko tämä järjestelmä yhdenmukainen, mutta samanaikaisesti tämä sama maa on tekemässä kahdenvälistä sopimusta ISDSn järjestelmän mukaisesti. Ja on tot... siis näin on. Tässä voidaan tietysti olla omahyväisiä, mutta tässä tuntuu, tämä kuulostaa siltä, että me Toisaalta puollamme tätä monenvälistä investointituomioistuinta, vaikka samanaikaisesti teemme kahdenvälisiä sopimuksia, jotka ovat ISDSn mukaisia. Eli tästä puuttuu johdonmukaisuus, jos samanaikaisesti olisi ISDS, kun toisaalta ollaan kuitenkin päätetty korvata se tällä monenvälisellä Um, Kiitos. Points with... Kiitos. Yksi pääasia, jossa ISDSS oli se, että ketkä ovat nuo sovittelijat, se on myös kaupallisesta sovittelusta. Miten aiotaan nimittää jäsenet kansainväliseen eh, monenkeskiseen eh, investointituomioistuimeen, mikä, millä taataan heidän puolueettomuutensa. Ja sitten kysyisin suoraan vielä siitä, että mikä on tilanne kokonaisuudessaan investointipolitiikassa EU:ssa aletaanko neuvotteluja kahdenvälisistä eh, investointisopimuksista Taiwanin ja Hongkongin kanssa ja milloin nähdään, että nämä neuvottelut alkavat? Eh, Marie Kollega Mynnier, olkaapas hyvä. Voisita. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kuten tietänette, niin en tue tämän tyyppistä komission ehdotusta. Tällainen sovittelu elin on luokka yhteiskuntaan liittyvä järjestelmä. Me tarvitsemme oikeudenmukaisemman järjestelmän. Toki klassiseen ISDS nähden tämä on parannus myöskin suhteessa IC, ICS, joka tunnetaan setasta, mutta erinäiset järjestöt eivät ole tässä mukana. Eli omaa ääntä ei saa tässä ehdotuksessa kuuluviin. Ja tällä tähän liittyen minulla on vielä kysyttävää. Colin Brown totesi juuri äsken, että monet pitävät tätä tärkeänä. Kuinka monet käytännössä ja mitkä maat? Se, että tämä on tärkeä asia, niin on yksi asia, mutta ovatko nämä maat myöskin valmiita todellisiin toimiin, eli valmiita sitoutumaan hankkeeseen. Ja sitten kiinnostaisi kuulla enemmän aikataulutuksesta loka marraskuun, no sinne on vielä jonkin verran matkaa. Miltä siis tilanne näyttää, eli milloin tämä voitaisiin ottaa käyttöön? Ja sitten Japanin sopimus. Mikä on tilanne? Sopiiko Japanille ICS-siirtyminen mikkiin? monet puoltavat sitä varianttia. Ja lopuksi vielä Australian useampaan otteeseen todennut, että he voisivat hyväksyä myöskin sellaisen järjestelmän, jossa ei ole tällaista sovittelutuomioistuinta. Sopiiko tämä komissiolle? Kiitokset Karlo tai Colin, kumpi haluaa vastata? Um, thank you. Let me, let me try... Kiitos. Pyrin vastaamaan muutamaan kysymykseen ja ehkä muutamasta niistä Karlo pystyy paremmin antamaan vastauksia. Niin, niin ensinnäkin en näy nyt kommentoida Belgian tilannetta. Se on Belgian itsensä päätettävä, mikä on Belgian kanta. On kaksi keskeistä elementtiä. Toinen on luvat, joita annetaan jäsenvaltioille, ovat sellaisia maita varten, joiden kanssa EU ei aio käydä neuvotteluja. Mitä me teemme, niin kuin tiedätte, maiden kanssa, joiden kanssa me neuvottelemme, se, että me korvaamme jäsenvaltioiden sopimukset nykyaikaisemmilla ja velvoitteet silloin, kun jäsenvaltiot neuvottelevat niitä kahdenvälisiä investointisopimuksia, on täsmälleen, kuten Karlo sanoi, ottaa huomioon avainmuutoksia, ei välttämättä kaikkea, mutta tiettyjä avainmuutoksia, joita me pyrimme viemään eteenpäin, niin täytyy olla käytännössä säännöt, täytyy katsoa sääntöjä sen osalta, miten sovittelijat nimitetään, täytyy olla täysi avoimuus ja täytyy olla määräyksiä, joiden kautta liikutaan kautta jotta toinen osapuoli valmis siirtymään kohti monenkeskistä sovittelutuomioistuinta. Tätä kautta pidin saman aikaan johdonmukaista kuitenkin näemme, että EU-tason neuvotteluissa kuitenkin valitettavasti on hyvin vaikeaa ja usein liikaa pyydettyä pienemmiltä mailta, että ne hyväksyvät investointituomioistuin järjestelmä, johon liittyy paljon kustannuksia kahdessa sopimuksessa silloin, kun on kysymys äh, pienestä sopimuksesta, mutta ymmärrettiin jäsenvaltiot näin tehdessään ne ovat EU-politiikan puitteissa, noudattavat EU-politiikan linjoja ja voivat eh, tuoda tämän EU-politiikan puitteisiin. Belgia on, on sitoutunut hyvin pitkälti keskusteluihin neuvostossa ja työryhmässä osoittain, että pyrkien siinä, että tämä tuomioistuin tulisi toteutumaan. Näemme, että moni tapauksessa, että ne ovat valmiita tähän monenkeskiseen investointituomioistuimen ja, ja ne haluavat soveltaa sitä kaikkiin sopimuksiin sekä olemassa oleviin, mikä on suurin osa ja niihin sopimuksiin, joita, joita jos nyt käyvät neuvotteluja, joissa olisi erityisiä määräyksiä. Tämä ei tietenkään ole paras tilanne, mutta tämä on siirtymävaihe, kun olemme menossa kohti sitä, että saataisiin aikaan tämä monenkeskinen investointisopimus, kun pyrimme asteittain korvaamaan jäsenvaltioiden sopimukset. Mitä tulee edustaja McClarkinin? Yksi tarkentava kysymys. Is there one case? Onko olemassa tapausta, jossa jäsenvaltiot eivät saaneet aloittaa neuvotteluja? Do you want to explain that? That's for Carlo. <laughs> Se on Carlon asioita. Usually the way this happens... Yleensä hän pidämme huolen siitä, että ähm, lupaa ei pyydetä sellaisista asioista, joista emme kuitenkaan anna lupaa. Eli useissa tapauksissa pyyntö on äh, tehty epämuodollisesti ja tällä tavalla on saatu aikaan pieniä muutoksia, mutta usein jos pyyntö tehdään virallisesti, niin aika ei riitä. Mutta epämuodollisesti näin on siis toimittu. Um, thank you. So I would reply to Ms. McClarkin's... Um, um... Vastaisin edustaja McClarkinin kysymykseen menettelystä, jotka liittyvät nimityksiin. Tässä teemme eron investointituomioistuinjärjestelmän ja sitten tämän mahdollisen monenkeskisen tuomioistuimen välillä. Investointituomioistuimen asemassa EU täytyy sopia kumppanimaan kanssa ja tavallisesti on viisi Euroopan unionin kansalaisuutta ja viisi vaikkapa kanadalaista ja viisi EUn ulkopuolista. Meidän yhdessä Kanadan kanssa sopia näistä 15 yksilöstä, komission sen Malmström on tehnyt lupauksia parlamentille tästä, että me nyt katsomme, minkälaisia menettelyjä sovellettaisiin näin tehtäessä. Me pyrimme saamaan aika hyvin avoimen valintamenettelyn ja viime kädessä yksilöt nimitettäisiin neuvoston päätöksellä, joten komission esityksen pohjalta, mutta tällaisen menettelyn pohjalta, jossa käydään ehdokkaat lävitse. Tämä samantyyppinen menettely kuin esimerkiksi nimitettäessä tuomioistuimen jäseniä. Monenkeskisessä tuomioistuimessa tämä on yksi avainkysymys, ja tavoitteena on, että nimittäminen olisi mahdollisimman objektiivista. On työtä paljon, jota on käynnissä. Ja painopiste näissä asioissa on tässä neuvotteludirektiivissä, mutta jos katsoo muita kansainvälisiä tuomioistuimia, aivan muilla kentillä, vaikkapa kansainvälistä rikostuomioistuinta, joka on hyvä esimerkki siitä, miten jäsenet nimitetään. Lähes kaikissa nykyoikeustuomioistuimissa on tällainen screening-menettely, jossa mahdolliset tuomarit, äh, ne, heitä tutkivat äh, tällaiset äh, komiteat, jotka vaikka koostuvat esimerkiksi kenestä tuomarista, katsovat näitä henkilöitä, jotka on otettu esille. Ja me pyrimme etsimään samantyyppistä järjestelmää tähän monenkeskiseen tuomioistuimeen. Sitten Rova edustaja Minöörin kysymys, joka siitä, kuinka moni maa on kiinnostunut. Etu siinä, että käyttäisin YK tässä, on se, että silloin mahdollisesti kaikki YK jäsenet tulisivat kysymykseen. Unohdin mainita sen, että EU on osaltaan luonut tällaisen matkustusrahaston niin, että edustajat kehittyvistä ja vähiten kehittyneistä maista voivat osallistua näihin keskusteluihin. Mahdollisesti mukana ovat kaikki EU, YK jäsenvaltiot. Kokous, joka huhtikuussa tapahtui, oli 60 maata mukana. Mukana paljon Latinalaisen maita ja kasvava määrä, olimme iloisia siitä, kasvava mm, lukumäärä äh, Afrikan maita. Me emme ole vielä siinä vaiheessa prosessia, jossa sovittaisiin siitä, mihin suuntaan uudistus menisi. Se on seuraava askel ja oletamme, että siihen päästään marraskuussa, mutta näemme, että monet maat ovat sellaisia tilanteissa, että niillä on samanlaisia huolenaiheita kuin joita EU on esittänyt. Tämä on kaiken mukaan ottava prosessi, joka on käynnissä, mutta me uskomme, että tulemme saamaan tukea sellaisille uudistuksille, joiden parissa työskentelemme. Mitä tulee sitten aikatauluun, miten pitkään tämä kestää? Siitäkin käydään keskustelua tavallisesti. Tällainen työryhmä tapahtuu, kokoontuu vain kaksi kertaa vuodessa, mutta tuo malli jatkuu vuoden 2018 vuoteen 2019, mutta yksi asia, josta on keskusteltu, on se, voitaisiinko tätä nopeuttaa – Niitä olisi enemmän kokouksia silloin, kun on enemmän teknistä työtä myöhäisemmässä vaiheessa. Mutta kuten kaikissa kansainvälisissä neuvotteluissa, tämä tulee viemään erinäisiä vuosia. Tämä on hyvin vaikea. Olisin epärehellinen, jos sanoin, pyrkisin antamaan tässä jonkin täsmällisen luvun, ei olisi oikein tehdä. Niin Japani on mukana hyvin aktiivisesti keskusteluissa. Suoraan sanottuna he puolustavat pitkälti tietysti sitä linjaa, minkä itse ovat ottaneet uudistettaessa eh, Tyynemeren kumppanuussopimusta. Me käymme heidän kanssaan keskustelua kahdenvälisesti. Tiedämme, että heillä on aika vankka eh, linja, mutta tällä hetkellä heidän kantansa on paljon enemmän eh, lukiutunut siihen kantaan, mikä ovat ottaneet TPPn puitteissa. Ja nyt loput Karlolle. Yes, the, the interesting thing with Japan is that... Japanin kannalta kiintoisaa on se, että suurin osa säännöistä on sellaisia, että olemme saaneet edistystä aikaa, eli äh, nyt meillä on enää muutamia keskusteluita riidanratkaisun osalta, mutta aika pitkälle on päästy näissä säännöissä EUn uudistusprosessin näkökulmasta Hongkong. Alkuperäinen tavoitehan oli kattaa tämä suuremman Kiinan alue. Ja täydentää sitä sopimusta, jota tällä hetkellä, josta tällä hetkellä neuvotellaan. Kiinan kanssa neuvottelut ovat tällä hetkellä aika hankalassa vaiheessa Hongkongin ja Taivanin osalta keskustelut ovat paljon varhaisemmassa vaiheessa. Olemme käyneet alustavaa keskustelua, olemme sonderanneet sovellusalaa. Emme ole vielä siinä pisteessä, että voisimme ehdottaa neuvotteluvaltuutusta. Sitä ennen täytyy tehdä vaikutusten analyysi ja sitten ehdottaa se, sitä neuvostolle. Nyt on vielä varhaista niin tehdä, mutta on tärkeää, että me saamme valmiiksi sen kokonaisen investointitilanteen Kiinan kanssa. Paljon kiitoksia tämän verran investoinneista. Pidämme jatkossakin yhteyttä. Kiitokset vierailustanne ja kiitokset arvon kollegat, että jaksoitte kokouksemme loppuun asti. Jatkamme huomenna tasan kello yhdeksän. Hyvää illanjatkoa.